We start the meeting. Uh, first of all... Aloitamme kokouksen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Äänestys globalisaatiorahastoasiasta rahastoasiasta lykätään maaliskuun 24. päivään. Budjettivaliokunta tässä tapauksessa äänestää maaliskuun 31. päivä joten tuo sieto ei sinänsä vaikuta tähän asian käsittelyyn. Tämän muutoksen kerran esityslistan luonnos voidaan hyväksyä. When it comes to interpretation. Tulkkauksesta kaikki kielet ovat käytössä, paitsi kroatia ja malta. When it comes to um, Eh, the proposal to amend. Ja sitten ehdotuksen, joka liittyy nuorisotyöllisyysaloitteen muuttamiseen, jotta voitaisiin lisätä mahdollisuutta ennakkorahoitukseen nuorisotyöttömyysaloitteen yhteydessä. Meidän tulisi siirtää tarkistusten jättämisen määräaikaa aikaisemmaksi torstaille 12. maaliskuuta – syynä se, että mahdollistettaisiin sekä tarkistusten kääntäminen että varjoesittelijöiden kokouksien järjestäminen kuitenkin niin, että voimme äänestää huhtikuun 16. päivää. Sitten siirrytään ESIR-rahaston eurooppalaiseen strategisten investointien rahastoon esityslistan kolmanteen kohtaan. Annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Jaslowiecka, teillä on puheenvuoro. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, w wyniku... Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät herrat. Viimeisen kriisin tuloksena se on aiheuttanut sen, että vuosi 2007 jälkeen investoinnit ovat vähentyneet Euroopassa. Ja tämä investointien vähentyminen on johtanut myöskin työllisyystason laskuun tämän seurauksena. Ja tällä tavoin emme myöskään ole saavuttaneet EUn 2020 työllisyystavoitteita. Nuoret, niitä tämä kriisi on kourinut kaikkein pahiten työllisyyden osalta. Ja etsimme tällä hetkellä ratkaisuja Eikö kyllä monet välineet, ratkaisuehdotukset, ne eivät ole olleet kovinkaan tehokkaita tulosten osalta. Meillä on edelläkin korkea työttömyyden taso. Me tarvitsemme edelläkin tukea yritystoiminnalle, että voimme parantaa näin investointeja. Työttömyyden korkea taso on suora seuraus alhaisesta investointitasosta. Eh, koska Euroopan strategisten investointien rahasto, siinä on 350 miljardia euroa kolmen vuoden ajaksi rahoitusta, joka johtaisi sitten 1,3 miljoonaan uuteen työpaikan luomiseen – ja tällä olisi suoria vaikutuksia työllisyystasoihin. Päätarkoituksena on tietenkin laittaa talous liikkeelle, joka sitten luo työpaikkoja ja myöskin ylläpitää niitä työpaikkoja, joita ihmisillä tällä hetkellä jo on. Euroopan strategisten investointien rahasto toimii vain, vas, jos liikeyritykset ovat kiinnostuneita käyttämään rahaston varoja. Ja jäsenvaltioilla pitää myöskin tehdä oma osansa työstä, vaikkakin jäsenvaltioilla on tällä hetkellä jo ennakoivaa työmarkkinapolitiikkaa käytössään, joka takaa sen, että ihmisillä on pätevyys, jotka, jota vaaditaan tällä hetkellä työmarkkinoilla, joita yritykset etsivät työmarkkinoilta rahasto, sen tarkoitus on kohdentua erityisesti EUn PK-yrityksiin, ja ne ovat noin 90 prosenttia kaikista yrityksestä, yrityksistä EU:ssa, ja niissä on yhde, yli 90 miljoonaa ihmistä töissä. Muutamien viime vuoden aikana 25 prosenttia uusista työpaikoista luotiin juuri PK-yritysten osalta. Täällä on tietenkin kannustimia jäsenvaltioille, jotka voivat käyttää hyväkseen Euroopan strategisten investointien rahastoa. Mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin, kun komissio on tällä hetkellä arvioinut jäsenvaltioiden tilannetta kuinka he tällä hetkellä täyttävät vakaus- ja kasvumuksen vaatimukset, niin Euroopan strategisen investointirahaston investointia ei pidä tässä askeen mukaan. Tällä vaan on luoda pitkällä aikavälillä työpaikkoja talouden kasvun avulla jäsenvaltioissa. Kriteerit näille projekteille, jotka tullaan valitsemaan, niissä pitäisi keskittyä niihin projekteihin, jotka antavat sitten kestäviä työpaikkoja Euroopan markkinoille. Ja totesin jo, että työpaikkojen määrä Euroopan strategisten investointien rahaston osalta, sitä työpaikkojen, luotuja työpaikkojen määrää pitäisi sitten valvoa ja katsoi juuri niitä alueita, joissa on suurin ja korkein työttömyystaso. Ensi viikolla tapaamme sitten Strasbourgissa varjoesittelijöiden kanssa. Ja toivottavasti tämä johtaa sitten loppujen lopuksi hyvään mietintöön ja laustoluonnokseen. Ja tulemme käsittelemään tätä pelkästään omalta osaltamme työllisyyden ja sosiaaliasioiden osalta. Kiitos Maria Rodriguez acd ryhmästä Huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Jatslovietskaa, koska mielestäni olet tehnyt erittäin hyvää työtä. Eli me teemme yhteistyötä sinun kanssasi, jatkamme sinun työsi pohjalta. Me katsomme, että eurooppalainen strategisten investointien rahasto pitää suunnitella sillä tavalla, että näistä välineistä tulee voimakkaita välineitä, joilla luodaan laadukkaita työpaikkoja. Tämä on ryhmällemme keskeinen tavoite. Ja se, miten tässä voidaan edetä, edellyttää sitä, että toteamme selkeästi, että työpaikkojen, laadukkaiden työpaikkojen luominen on strateginen painopistealue tässä rahastossa. Ja sitten tästä luodaan suuntaviivat, jotka määritellään EFSIin johtokunnassa. Ja tämä pitäisi sitten myöskin muokata kriteereiksi, joiden pohjalta hankkeita valitaan investointikomiteassa. Siksi me katsomme, että investointikomitean asiantuntijat on valittava tavalla, että voidaan varmistaa, ettei ole ainoastaan rahoitusta, vaan täytyy ottaa huomioon myöskin alueiden ja eri alojen todellisuus ja potentiaali luoda laadukkaita työpaikkoja. Meidän pitää myöskin luoda investointifoorumeita, koska tämä on uusi väline, johon nyt viitataan asetuksessa. Ja me katsomme, että investointifoorumien avulla voidaan toimia rajat ylittävällä tavalla. Ja ne voivat myöskin olla alakohtaisia investointifoorumeita. Mutta ne pitää kuitenkin suunnitella niin, että investoija ja investoivat yhtiöt voivat tavata muita toimielimiä tehdäkseen investointeja ja luoda työpaikkoja yhdessä. Foorumeilta voi löytyä paljon innovaatiota, taitojen kehitystä, työpaikkoja. Ja kaikki nämä toimet ovat tukikelpoisia sääntöjen mukaan. Ja esimerkiksi, jos meillä on investointifoorumi energiatehokkuuden osalta, jossa on yrityksiä, tutkijoita, joita tarvitaan, niin silloin innovaatiosta voidaan tehdä väline, jolla luodaan laadukkaita työpaikkoja. ESRI voi myöskin rahoittaa sosiaalisia investointeja. Ja tämähän on tärkeää, koska kyse on koulutukseen investoinnista. Ja tämä liittyy myöskin sosiaalisiin seikkoihin, kuten perhehuoltoon, lastenhuoltoon. Ja erityisesti naiset, mutta myöskin miehet, voivat paremmin yhdistää työn ja perheelämän. Ja lopuksi ESRin pitää kiinnittää erityishuomiota maihin ja alueisiin, jotka ovat eniten kärsineet kriisistä. Kiitos. Thank you. Eh. Kiitos. Edustaja Kerike ESR-ryhmä. Olkaa hyvä. Minä haluaisin Ulrike Trebesen nimissä puhua. Hän ei terveyssyistä voi olla paikalla. Kiittäisin esittelijää hänen työstään esirahastoon liittyen. Hän on tehnyt kattavaa työtä. Mielellämme tuemme tätä työtä ja painotamme rakenteellisten uudistusten tokemista ja laadun valvontaa. Useissa tapauksissa emme kuitenkaan voi tukea ehdotusta esimerkiksi ajatellen, että keskityttäisiin sellaisiin yrityksiin, joissa ammattiliitot toimivat ajatellen keskittymistä maihin, joilla on erityisiä ongelmia. me halua kielteisiä listoja. Meidän on ajateltava yhteistyötä, jota tehdään Ekon ja budjettivaliokunnan välillä. Meidän tulisi rajoittaa työmme muutamaan seikkaan, erityisesti kuitenkin eteläisen Euroopan rakenneuudistukset olisi tärkeää ottaa esiin esirahaston tavoitteena. Työmarkkinoita on uudistettava, samoin pankkien, joilla on ongelmia lainanannossa. Mielellämme käymme yhteistä keskustelua edelleen tästä aiheesta. Kiitos. Okei. Okay. Kiitos. ALDE-ryhmän edustaja. Köysampo, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Aluksi täytyy sanoa, että olen erittäin kiitollinen tästä esittelen tekemästä työstä. Siellä on monia kohtia, jotka sopivat yhteen minun näkemykseni kanssa ja voimme tukea niitä. Esimerkiksi se, että keskitytään ehdottomasti työllisyyteen, Sehän on painopistealue. Ja meidän täytyy tukea PK-yrityksiä. Ja meidän täytyy käyttää näitä varoja sillä tavalla, että voimme niillä korjata budjetin epätasapainoja ja niin edelleen. Eli suurkiitokset. Ja sitten itse asiaan. Jos ajatellaan työllisyyttä ja sosiaalikysymyksiä, niin sitten – mehän olemme se valiokunta, joka käsittelee Junckerin suunnitelman osalta kahta suurta visiota. Eli ensinnäkin me saamme nyt lisää rahoitusta, jotta voimme uudistaa Eurooppaa, parantaa sen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Ja sitten toinen visio on se, että kyse on nyt kolmen vuoden suunnitelma. Meillähän on nyt hyvin kiireellistä puuttua työttömyysongelmaan, jotka koskettavat erityisesti tiettyjä osia Euroopasta. Junckerin, Junckerin suunnitelma on tällainen hyvin tehokas suunnitelma eikä mikään pitkän aikavälin hanke. Ja meidän täytyy muistaa, ettemme menetä uskottavuuttamme äänestäjien silmissä. Meidän täytyy nyt puuttua tähän kiireelliseen tilanteeseen ja tähän hän Junckerkin pyrkii. No sitten tämä konsepti, jota tuen ja itse pidän kyllä siitä, mitä esittelijä on tehnyt. Eli joissain kohdissa korostaisin, no en nyt halua olla kriittinen, vaan haluan vain parantaa tätä erinomaista tekstiä. Ja ensinnäkin meidän täytyy jollain tavalla pyrkiä siihen, että arvioidaan työllisyyskriteerien ja sosiaalikriteerien pohjalta sitä, mitä nyt sitten valitaan esimerkiksi tässä ESRI-rahastossa ja niin edelleen. Ja tietysti työllisyys on kaikkein tärkein kysymys. No tietysti meidän täytyy keskittyä pk-yrityksiin, mutta alueiden ja maiden lisäksi meidän täytyy suunnata näitä investointeja sinne, missä on paljon työttömyyttä. En puhu mistään hallinnollisesta alueesta, vaan jollain tavalla meidän täytyy nyt keskittyä näihin työttömyysalueisiin. Tämä koskee kaikkia eurooppalaisia, koska emme voi enää sallia pahempaa epätasapainoa. Euroopan parlamentilla on myöskin sanansa sanottavana, mitä tulee tähän lopulliseen tukeen tai yhteistyöhön. Eli siinä vaiheessa, kun mietitään, mitä kriteereitä sovelletaan, johtokunnassa, niin meidän täytyy nyt miettiä tätä asiaa tarkkaan, koska on ollut hetkiä, jolloin itse olen ollut parlamentissa ja ajattelin, että kyse on jonkun jostain suuresta rahoituslaitoksesta tai pankista, mutta nyt meidän ei pidä tehdä typeryyksiä ja meidän täytyy huolella käyttää varoja. Ja olen täysin varma siitä, että meidän täytyy nyt optimoida tuloksia näistä investoinneista, mitä tulee sosiaalisen kohesioon ja työttömyyteen. Parlamenttia on kuultava, kun tehdään suuria päätöksiä ja näitä suuria puitepäätöksiä. Eli mielestäni meidän täytyy nyt edetä ja meidän täytyy kehittää tätä ajatusta, joka on Junckerin suunnitelmassa, eli investointeja koulutukseen, sosiaalisiin infrastruktuureihin – koska niillä tavoin, jos nämä asiat määritellään oikealla tavalla, voimme varmistaa, että varat käytetään tehokkaasti, ja silloin kolmessa vuodessa voimme päästä tavoitteisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin tässä Junckerin suunnitelmassa. Kiitos. Kiitos sitten Gerikoni Goengelasta. Hän ei olekaan paikalla. You don't want to have the floor? No. Ettekö halua puheenvuoroa? Selvä. Kiitos. Onko ryhmästänne muita? Ei. Jean Lambert, seuraava puhuja, vihreä ryhmä. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun Moika Mainerin varjoesittelemän puolesta, joka kyllä tänään päästä paikan päälle. Haluan kertoa hänen kannoistaan ja meidän ryhmämme kannoista. Tietenkin haluan kiittää valmistelijaa työstä, joka on hyvä perusta. Ja me haluaisimme asetukseen jotain sen suuntaista, joka se todellakin yhdistäisi sitten sen Eurooppa 2020 tavoitteisiin, siis työllisyyteen, työttömyyden vähentämiseen, ilmastonmuutokseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, niin, niin kuin rakennerahastoissakin yleensä on. Laatu työpaikkojen luominen pitäisi olla kaiken keskipisteessä meidän mielestämme, mutta nekin haluan myös nähdä tässä yhteyden niihin alueihin, erityisesti joilla on siis korkea työttömyystaso ja, ja köyhyystaso – Tämä liittyy myöskin ilon aloitteisiin, jos todettiin, että jos halutaan menestystä näillä alueilla, näillä köyhyysalueilla, niin tarvitaan sitten myöskin lisätoimenpiteitä jäsenvaltioita työ, työ, työllisyyspolitiikan yhteydessä tai pätevyyden kehittämistä. Joten tästä puuttuu myöskin demokraattinen vastuullisuus näille investoinneille asetuksessa. Kansalaisyhteiskunta, työmarkkinajärjestöt tai ja alueviranomaiset, nämä ainakin pitäisi olla mukana etenkin rakennerahastojen toiminnassa kumppanuushengessä. Etenkin tästä alustasta, josta puhutaan tästä, tämänkin pitäisi perustaa. Tässä pitää olla laaja edustus tässä investointikomiteassa – että myöskin sosiaalien alan asiantuntemus tulee mukaan. Ja tätähän meidän valiokuntamme on pyrkinyt tekemään juuri pari viikon ajan, että talous- ja sosiaaliasiat yhdistetään toiseen. Pitää varmistaa, että mennään ihan oikeaan suuntaan tässä. Joten on jännä työstää tätä lähiviikkoina ja että investointisuunnitelmasta tulee oikean suuntainen minun mielestäni ja että 2020 tavoitteet ottaa mukaan tähän. Koska on ilman selkeää äh, tavoitetta ja demokraattista likviditeettiä ei ole sitä, mitä täällä EU:ssa tällä hetkellä tarvittaisiin juuri. Thank you. Eh, Kiitos. Laura ja e eh, EFDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Muutama huomio siellä missä talouskriisi, joka nyt on ollut käynnissä muutaman vuoden, se on luonut paljon sosiaalista tuhoa. Ja siellä missä halutaan puuttua tilanteen, jollain tavallahan meidän pitää nyt vähän lieventää kriisin vaikutuksia. Miksi kyse on aina hankkeista, jotka ovat näin pitkäaikaisia? Kollegahan suositteli, että ensin käytettäisiin tätä suunnitelmaa nyt hyvin nopeasti ja mielestäni meillä pitäisi olla hyvin tiukka aikataulu. Ehkä näitä vaikutuksia näkyy vasta kymmenen vuoden kuluttua, eli yksi asia, jonka haluaisin ehdottaa, liittyy tähän aikatauluun näiden toimien osalta. No, tässä on korostettu investointeja, jotka luovat työpaikkoja ja osittain ratkaisevat työttömyysongelmaa. Mutta miksi tässä nyt korostetaan niin paljon yrityksiä, joissa on alle 3000 henkeä? Eli mitkä ovat yrityksiä, joiden täytyisi saada tätä tukea? Meidän täytyy nyt puhua todella PK-yrityksistä, mikroyrityksistä, startup-yrityksistä – Yrityksissä, joissa on nuoria, joilla on innovatiivisia ajatuksia, meidän pitää tehdä tällainen täsmännys, koska olen kuullut puhuttavan hyvin paljon suurista infrastruktuureista ja hankkeista, mutta niillä ei ratkaista kriisiä. Tällä tavalla ei voida puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden todellisuuteen. Meidän täytyy katsoa, missä maissa talous on täysin pk-yritysten harteilla mutta ei voida katsoa mitään, että ainoastaan tietyn lukumäärän henkilöstöt voivat saada tukea. Eli meidän pitää enemmän tukea pk-yrityksiä tästä suunnitelmasta. No, jokin aika sitten kollega puhui näistä rakenneuudistuksista, ja tätä nyt jatkuvasti pyydetään ongelmissa olevilta mailta. Tässä nyt samaan aikaan pyydetään tätä, mutta samalla maat, jotka ovat ongelmissa, eivät kunnolla saa tukea innovaatiolle ja elvytykselle. Ei meiltä voida pyytää tiukkoja budjettimenettelyitä ja jatkuvasti uusia rakenneuudistuksia. Ei meiltä voida poistaa varoja sieltä, mihin resursseja on myönnetty. Ja kuitenkin samalla meitä estetään sitten toimimasta niin että voimme todellakin antaa uutta ponttaa elvytykselle. Ja sitten toinen asia. Tässä on puhuttu näistä korkean riskin investoinneista ja me yritämme nyt ymmärtää tätä, koska hyvin usein meidän täytyy ottaa riski ja meidän täytyy antaa mahdollisuus niille, joilla on hyviä hankkeita, mutta joihin kuitenkin riittyy korkeita riskejä. Eli meidän täytyy nyt kuitenkin miettiä, millä tavalla voitaisiin toteuttaa tällaisia hankkeita. Olen nähnyt asiantuntijakomitean, jonka tehtävänä oli valita ja päättää, mitä hankkeita tuetaan. No, se on ihan hyvä, mutta meidän ei nyt pidä laittaa rahoitusalan asiantuntijoita tähän, vaan henkilöitä, jotka tuntevat työelämän todellisuuden ja jotka osaavat tehdä avoimia päätöksiä ja erityisesti päteviä päätöksiä henkilöitä, jotka tuntevat todellisuuden ja jotka pystyvät toimimaan niin, että nämä hankkeet toteutuvat siellä, missä se on tarpeen. Täytyy katsoa, mikä on eli valtioiden tilanne, täytyy kysyä, miten valtiot voivat myöskin osaltaan rahoittaa tätä rahastoa. No mitä me voimme sitten tehdä? Mitä voimme antaa jäsenvaltiolle? Meidän ei nyt pidä löysentää näitä budjettisääntöjä, vaan meidän täytyy taata se, että silloin kun valtio päättää osaltaan rahoittaa näitä rahastoja, niin silloin hyväksytään hankkeita kyseisen maan osalta. Koska jos ei ole näin, niin mikä valtio sitten maksaa tähän rahastoon silloin, jos sen hanketta ei toteuteta? hyvin usein on useita hankkeita. Ne ovat usein hyvin yksinkertaisia, ne liittyvät johonkin tiettyyn alueeseen, ne liittyvät todellisuuteen ja tällöin ne ovat myöskin tehokkaita. Kiitos. Thank you, Mr. Thomas Mann. Kiitos, Thomas Mann. Ja Kiitos paljon puheenjohtaja. Kuten kollegat, minäkin haluaisin ottaa sydämesti kiittää hyvästä tekstistä. Erittäin hienoa. Meidän täytyy selkeästi osoittaa, että meillä on hyvä mahdollisuus, joka on lähtenyt komissiosta liikkeelle. Me tarvitsemme sosiaalisemmat kasvot Euroopalle ja tämä saattaa onnistua hyvin toimivien investointien kautta. Kuten aikaisempi puhuja sanoi, se, ettei lähdetä tekemään uudistuksia on väärä tie. Portugali, Espanja – Nämä ovat maita, jotka ovat toteuttaneet uudistuksia, voivat nyt saada aikaan kasvaa, ovat saaneet jotain tehtyä. Ja tähän voitaisiin mielellään antaa myös varoja. Meidän täytyy nyt huolehtia siitä, ettei nyt satsata väärän hankkeen varaan. Meidän on huolehdittava siitä, että saadaan hyviä projekteja rahoitettavaksi – Siksi valintakomiteaan, investointikomiteaan pitää saada hyviä päteviä ihmisiä, jotka tietävät, mihin kannattaa investoida. Ei niin, että hukataan rahaa, vaan tehokkaasti voidaan saada tuloksia aikaiseksi. Jos tässä onnistutaan, olemme edenneet jo pitkän matkaa. Puhumme hyvänlaatuisesta työllisyydestä. Se voidaan varmasti määritellä eri tavoin, mutta jos katsotaan realiteetteja pk-yrityksiä, niin Monissa pk-yrityksissä ei ole viiden tai kymmenen vuoden suunnitelmia, kun yrityksessä ei tiedetä, miten tässä matka eteenpäin jatkuu. Aikaisemmin se oli mahdollista, nyt ei enää. Mielestäni on hyvä myös ottaa tässä esiin se, että hyvistä työpaikoista on voitava pitää kiinni, turvata ne tulevaisuudessakin. Tällaisiin hankkeisiin rahat olisivat ihan paikallaan. Jotkut sanoivat, että pitäisi nyt tukea erityisesti niitä maita, joissa työttömyys on korkea. Jos voisimme sopia siitä, että eri maissa tuetaan niitä alueita, myös vahvoissa maissa niitä alueita, joilla työttömyys on korkealla tasolla, niin se sopii. Kyllä priorisoiminen on äärimmäisen tärkeää. Ajattelen omaa maatani Saksaa. Nordrhein-Westfalenissa työttömyys on dramaattisen korkealla tasolla ihmiset voivat juuri ja juuri viikonloppuna mennä perheineen katsomaan jalkapalloa, ei paljon muuta. Eli on tuettava niitä alueita, erityisesti joilla työttömyys on korkealla tasolla. Viimeinen kohta. Työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta pitää ottaa on Mielestäni tärkeä Jean Lambert tähän viittasi. Emme halua tätä jatkuvasti toistaa mantrana, vaan meidän on osoitettava, että todella uskomme tähän ajatukseen. Työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan. Se kuuluu kyllä lausuntoon, jossa puhutaan ainoastaan työllisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Eli hyvä lähtökohta, vaikka muutama kriittisempikin kommentti tuli. Uskoisin, että saamme lopuksi hyvän lopputuloksen, joten näemme, että tämä työ kannatti sydämestä. Kiitokset, Herra Kiitos. Lopes. Bien, muchísimas gracias en primer... Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Muutama huomio. Ensinnäkin tärkeintä tässä investiorahastossa on se, että muutetaan nyt vähän toimintatapaa toimielimissä viiden vuoden jälkeen. Ja tämä on erittäin tärkeä muutos viiden vuoden jälkeen on puhuttu mukauttamisista ja nyt on myönnetty, että makrotalouden ongelmat liittyvät myöskin syvään kysyntäkriisiin, josta on tullut sitten sosiaalinen kriisi ja lopulta myöskin poliittinen kriisi tietyissä jäsenvaltioissa. Ja tämä pieni muutos, johon me kaikki kohdistamme paljon toiveita, se on nyt muutos ja askel oikeaan suuntaan, toimintatavan muutos ja myöntäminen, että on toimittu hiukan väärällä tavalla. Ja nyt nähdään kuitenkin myös, mitä rajoituksia objektiivisesti meillä on ja mitä meidän pitää korostaa. Objektiiviset rajoitukset liittyvät tämän rahaston rakenteeseen ja ongelmiin, joita EUlla oli, koska ei ollut mekanismeja, jotta voitaisiin saada uutta rahaa tämän tyyppiseen rahastoon. Jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita maksamaan sinne rahaa, niin he voivat sitten suoraan tehdä investointeja, mutta meillä pitäisi olla myöskin kapasiteettia luoda uusia tuloja, ja Euroopan keskuspankki ei anna luottoa, eli tällä rahastolla voidaan sitten hyödyntää Euroopan investointipankkia. Tärkeää on myöskin se, kun meillä on näin, tässä on puhuttu 20 miljardista, jopa jotkut asiantuntijat korkeammastakin luvuista, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitä sitten tapahtuu seuraavina vuosina. Mutta ne, jotka sitten valitsevat näitä hankkeita, meidän pitää sitten miettiä objektiivisia kriteereitä. Eli kolme huomiota. Komissio on samaa mieltä siitä, että meidän täytyy nyt korostaa hankkeita, jotka liittyvät alueisiin, siis ei valtioihin, eli alueisiin, joilla on pahimmat työttömyysongelmat. Ja sinne pitää luoda laadukkaita työpaikkoja. Meidän täytyy miettiä asioita pitkällä aikavälillä, se on yksi tavoitteista. Mutta sitten tämän lisäksi on kaksi muuta asiaa, jotka täytyy pitää mielessä. Ensinnäkin Tällä rahastolla ei voida toteuttaa toimia, jotka oli jo suunnitteilla tai jotka yksityinen sektori oli jo päättänyt tehdä. Se nyt on päivänselvää. Mutta jos nyt katsotaan, jos on julkisia varoja, jotta voidaan suojata yksityisiä investointeja, jotka on jo suunniteltu. Ja sitten toisaalta, jos ei päästäkään lopulliseen tavoitteeseen, eli näihin ylimääräisiin investointeihin – tällainen riski on olemassa ja siksi hankkeiden valintaa pitää suorittaa erittäin huolellisesti. Sitten täytyy muistaa nämä rajoitukset, jotka liittyvät tämän tyyppisen rahaston rakenteisiin. Siellähän on hyvin paljon yksityistä pääomaa. Ja tavoitteissa meidän täytyy katsoa, että emme voi rakentaa mitään yhteistä, yhteisiä hyödykkeitä. Näitä varoja pitää nyt käyttää muihin tavoitteisiin, mutta ei yhteiseen yhteisiin hyödykkeisiin, koska se ei sovi yhteen näiden tulojen kanssa. Ja kun on tällainen rahasto, jossa on paljon yksityistä pääomaa, niin se on silloin vaadittu. Ja lopuksi on hyvin tärkeää, että meillä on valvontamahdollisuus ja että hankkeiden osalta katsotaan, että niitä hallinnoidaan tehokkaasti ja meidän täytyy nyt hyvin nopeasti toteuttaa näitä uusia hankkeita. Asiahan on kiireellinen. Ja sitten tehtiin muutama huomio Espanjasta ja rakenneuudistuksista. Sanoisin vain, että jos Espanja on nyt selviämässä kriisistä, mutta espanjalaiset eivät, niin sitten tilanne on kyllä erittäin paha. Ja näin on käymässä Espanjassa ja monissa muissakin jäsenvaltioissa. Espanja on selvimmässä kriisistä, mutta espanjalaiset eivät. Eli meillä on suuri ongelma, jos näin käy Euroopalle. Thank you, Guillaume Ballas. Kiitos, Guillaume Ballas. Oui, bah, je vais être moins long que prévu. No en nyt puhu kovin pitkään, koska Havi Lopes jo sanoi aika monta asiaa. Ja nyt sitten sama kuin varjoesittelijä Rodriguez. Mielestäni tämä työ on laadukasta ja tämä keskustelu täällä on rakentavaa ja olen siitä tyytyväinen. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme investointeja ja erityisesti meillä täytyy olla julkinen ja yksityinen taso, taho tässä mukana. Tätä ei haluttu vielä jokin aika sitten, mutta nyt olemme alkaneet ajatella taloutta vähän uudella tavalla. Se on tärkeää. Tämä liittyy siihen, mitä juuri sanottiin. Se, miten valitaan näitä hankkeita, se on tärkeää. Eli kenellä on tämä päätösvalta näiden hankkeiden osalta, mitä kriteereitä sovelletaan ja miten tätä valtaa valvotaan. Ja sitten tämä kokoonpano, Rodriguezkin puhui tästä, tämän asiantuntijakomitean kokoonpano, siis jossa heillä on tämä valintavalta. Ehkä se on Euroopan investointipankki, tätä täytyy miettiä. Mutta jos on tämä asiantuntijakomitea, niin siellä ei voi olla pelkästään yhden alan edustajia. Jos siellä on vain taloustieteilijöitä tai asiantuntijoita innovaation alalta, eikä ollenkaan ihmisiä, jotka tuntevat tämän alueen, ja tämähän on tärkeää meille, asiantuntija, joka on erikoistunut ympäristökysymyksiin tai työllisyys- ja sosiaalikysymyksiin, niin silloin emme onnistu. Ja tässä valiokunnassa meidän täytyy korostaa sitä, että on varmistettava se, että työntekijöiden etuja suojellaan tässä komiteassa. Ja sitten toinen asia. No, tällä hetkellä ei ole paljon ongelmia liittyen siihen, mitä on ehdotettu johdatausan kappaleissa, ja tämä liittyy siihen, mitä juuri sanottiin. Ja tässä on logiikka, joka on aika uskomaton omalta osaltani mielestäni tässä ollaan hiukan väärillä teillä. Kun jos katsotaan, että ennen investointeja pitää tehdä rakenneuudistuksia, mutta niitä ei määritellä, no mielestäni nämä rakenneuudistukset pitää ehdottomasti määritellä. Ja samalla sanotaan, että täytyy olla budjettikuria. No tässä on nyt tämä ongelma. Millä tavalla voidaan tehdä uudistuksia, jos niitä ei pysty rahoittamaan? Ja taloushistoria osoittaa meille aivan päinvastoin, että silloin kun pitää uudistaa maita, niin silloin tarvitaan juuri älykästä budjettipolitiikkaa, joka ei ole liian rajoittavaa. Eli tarkistus yksi. Mielestäni se vielä pahentaa tätä tilannetta. Ikään kuin ensin pitäisi toimia hyvin kurinalaisesti ja sitten tehdä rakenneuudistuksia jotka usein liittyvät työmarkkinoiden joustavuuteen, ja sitten sen jälkeen saadaan investointeja. Mutta jos tämä toimisi näin, niin sittenhän Eurooppa olisi jo täysin kunnossa, koska monissa maissa Euroopassa tätä logiikkaa on noudatettu, mutta en kuitenkaan ole nähnyt, että olisi päästy takaisin kasvuuralle. Eli meidän täytyy soveltaa näitä kumpaakin. Me tarvitsemme investointipolitiikkaa, joka auttaa uudistuspolitiikkaa. En tiedä, mitä muuten voidaan edetä, ja tämä tarkistus ja tämä johdatosan kappale ovat minusta aika ongelmallisia. Kiitos. Onko esittelijälle lisättävää? Ehm, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję za, za te wszystkie uwagi, za te wszystkie opinie i za dobre słowa. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän nyt anteeksi, etten viittaa tässä kehenkään erityisesti sinänsä, mutta näen, että meillä oli vähän enemmän aikaa, käyttänyt aikaa tähän keskusteluun kuin alun perin suunniteltu. Edustaja Rodriguez, investointialustat ovat tärkeitä, erityisesti tutkimuksen ja yrityksille. Niin tähän liittyvät myöskin paikallisia aluehallinnot myöskin – Kaikkien näiden pitää toimia käsi kädessä, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja. Sitten edustaja Kierike. Geograafiset kriteerit ei ole ehkä paras kriteeri. ECRlle varmaan olisi hyvä, jos katsotte uudestaan omaa kantaan tähän liittyen. Haluaisitte poissulkea nämä ongelma-alueet, koska minusta taas toisin on juuri näin, että näin, näillä alueilla voitaisiin tehdä hyvin menestyksellisiä projekteja. Tällä hetkellä siellä ei ole yksityistä investointeja, investointia, koska siellä on vielä liikaa pelkoja vallalla. Eikä meidän pitäisi jättää juuri näitä erityisalueita ulkopuolella. Ja pyydän anteeksi nyt kaikilta niiltä, jonka, joiden nimet ehkä lausun väärin, mutta tämä lady, joka puhui täällä pitkän aikavälin projekteista, niin nämä oikeastaan ovat kyllä kuitenkin lyhyen aikavälin projekteja ihan näin määritelmän mukaisesti, koska kyseessä on kolme vuotta tämän ohjelman yhteydessä. Ja enkä usko, että meidän pitäisi antaa varoja tällaisen alhaisen riskin projekteja, koska nämä projektit voidaan läpiviedä muutenkin. Meidän pitää löytää sellaisia projekteja, jotka muuten eivät toteutuisi. Ja sitten useampi kollega täällä viittasi niihin asiantuntijoihin, jotka tulevat tarkastamaan projekteja, kun pidetään mielissä, että tässä on Euroopan investointipankki tutkimassa projektihakemuksia. Nämä ovat kyllä hyvin päteviä henkilöitä, hyvin kykeneviä tähän. Ja heillä on myöskin sitten neuvonantajia, jotka auttavat liikeyrityksiä toimimaan projekteissa. Mutta en tiedä, ovatko nämä neuvonantajat mukana sitten kaikilla alueilla. Mutta mikä on tärkeää on se, että investointipankki ja komissio voi valita nämä asiantuntijat. Meidän pitäisi oikeastaan keskittyä muihin aspekteihin ja varmistaa se, että liikeyritykset pääsevät kaikkialla hyvään neuvontaan, hyvän neuvonnan piiriin. Kiitokset ja odotan innolla yhteistyötä. Kiitos. Kun aloitimme kokouksemme, pyysin tai kysyin, halusitteko hyväksyä yhden äänestyksen lykkäyksen tästä globalisaatiorahastosta kirje. joka koski Mori Ducrota ja sanoitte kyllä. Mutta lähdimme liikkeelle, kun täällä ei kovin montaa jäsentä ollut paikalla. Ja nyt jäsenillä on ilmeisesti vastalauseita, eikä halutakaan lykätä tätä äänestystä, vaan äänestää molemmista kirjeistä. Myös tuntuu, että äänestämme. Nyt on kyllä valmisteltu molemmat äänestykset tänään. Se ei ole ongelma. Ongelma on se, että EPP on pyytänyt lykkäystä tuon toisen kirjeen osalta, ei Lufthansan osalta, vaan tuon toisen osalta mutta koska ehdotus on tehty, katsotaan kuinka moni toivoo, että äänestetään molemmista kirjeistä tänään. Ja kuinka moni haluaisi lykätä toisen kirjeen käsittelyä. Selvä tämä tarkoittaa sitä, että molemmista äänestetään tänään. Kuten aina globalisaatiorahaston kanssa, koneäänestys. Lähdetään liikkeelle kirjeestä, joka käsittelee Lufthansa-tekniikkiä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja sitten Marie Ducro. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Uh, mm. Yes. Now we are on. Um... Nyt pääsemme esityslistalla kohtaan viisi. Tämä koskee ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaa ja valvontaa. Annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Lennars, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon. En toista tuota otsikkoa, kun se on niin pitkä. Mutta ensinnäkin sanoisin, että on hyvin tärkeää määritellä tarkkaan, mikä tällainen IORP-laitos, eli ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos on. Me jatkamme työtä vihreän ja valkoisen kirjan jälkeen eläkkeistä siis. Ja nyt on mielestäni hyvin tärkeää tässäkin sanoa, että eläkelaitokset ennen kaikkea – huolehtivat sosiaalisista kysymyksistä ja ovat kovasti valtuussa, vastuussa anteeksi, ammatillisista lisäeläkkeistä. Se on niiden olemassaolon tarkoitus. Eli että jäsenet, edunsaajat saavat työelämän lopuksi hyvän eläkkeen itselleen. Ja läheinen yhteistyö työnantajan, työntekijän ja laitoksen välillä on tärkeä. Se olisi nähtävä johtavana periaatteena tässä direktiivissä. Yleisenä tavoitteena on se, että helpotetaan näiden lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten syntyä. Talouskriisin aikana nähtiin, että eläkkeet altistuvat valtavalle paineelle useassa jäsenvaltiossa. Näemme, että on yhä epäterveempi suhde niiden välillä, jotka työtä vielä tekevät ja niiden, jotka eläkettä jo nauttivat. Jos on ainoastaan ensimmäisen pilarin eläkkeitä, ensimmäinen pilari on valtavan tärkeä. Haluaisin hyvin tarkkaan sanoa, että tämä ei puutu ensimmäisen pilarin eläkkeisiin, vaan tarkoitus on helpottaa vähän painetta, kun ajatellaan jäsenvaltioiden budjettia pitkällä aikavälillä. Siksi on hyvin tärkeää löytää tapoja, joilla voidaan tukea toisen pilarin eläkkeiden syntymistä, ammatillisten lisäeläkkeiden tarjoamien laitosten syntymistä kautta EUn. Varmaankin on selvää, että on tärkeää, että eläkelaitokset ja lisäeläkelaitokset noudattavat korkeita standardeja, kun puhutaan turvallisuudesta, tiedon antamisesta, avoimuudesta – Siihenhän tällä ehdotuksella pyritään. Mielestäni se on tärkeää, jotta voitaisiin löytää riittävä luottamus tähän järjestelmään, jotta eläkerahastoihin luotetaan. Jäsenvaltiot uskovat, että voidaan investoida tällaisiin järjestelmiin. Minusta tuntuu, että jos tämä olisi yksi, ja sen tulisi olla yksi Euroopan keskeisimmistä tavoitteista, että tuettaisiin tämän järjestelmän kehittymistä. Meidän tulisi tehdä mielestäni enemmän. Komissiolla tulisi olla tärkeä rooli siinä, että se tukee yhteistyötä jäsenvaltioissa – hallitusten työmarkkinaosapuolten välillä, jotta voitaisiin neuvotella siitä, miten tämä käytännössä toteutettaisiin. Ja tässä ensimmäisessä lausunnossa pyydän myös korkean tason työryhmän asettamista, jotta voitaisiin ymmärtää, mitä kysymyksiä tähän koko aiheeseen liittyy ja miten voitaisiin kannustaa jäsenvaltioita tekemään enemmän. Komissio on ehdottanut neljää tavoitetta, että viedään pois ongelmat, jotka liittyvät rajat ylittävyyteen, riskihallinta, keskeisen tiedon jakaminen ja turvaaminen, sen turvaaminen, että näitä lisää eläkelaitoksia voidaan riittävästi valvoa. Tuen näitä tavoitteita on hyvä, että huolehditaan hyvästä hallinnosta, avoimuudesta. Mutta meidän on oltava tarkkana, mitä Euroopan tasolla tehdään. Tämä parlamentti ja tämä komissiokin ovat jatkuvasti painottaneet sitä, että eläkejärjestelmät ovat kovasti kulttuurisesti, sosiaalisesti perinteisesti syntyneet juuri jäsenvaltion tasolta. Eläkejärjestelmät vaihtelevat kovasti liittyen siihen, minkälainen finanssipolitiikka on, työmarkkinapolitiikka ja niin edelleen. Ja minä tunnen, että eurooppalainen lähestymistapa, yhtenäinen lähestymistapa ei auta meitä pääsemään toivottuun lopputulokseen. Mielestäni on tärkeää, että jäsenvaltioille jää myös vähän joustomahdollisuuksia, jotta voidaan huolehtia siitä, että se mitä me teemme, se mikä meidän yhteinen tavoitteemme on, myös nähdään niin, että se voidaan sopeuttaa kansalliseen järjestelmään, kansalliseen perinteisiin. Euroopan tason säännöllä tulisi auttaa kansallisia järjestelmiä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Ei pitäisi estää innovatiivisempia, parempia toimintatapoja tai kehityskulkuja, joita on käynnissä jo joissain jäsenvaltioissa. Tämä on vieläkin tärkeämpää, kun ajatellaan subsidiariteettiperiaatetta. Jäsenvaltioiden on kannettava täysi vastuu eläkejärjestelmiensä toimimisesta. Ja tämä huomioon ottaen minä uskon, että mennään kyllä askeleen verran liian pitkälle, jos luodaan delegoitujen säädösten mahdollisuus komissiolle, kun ajatellaan riskien arviointia tai lausumia, jotka liittyvät eläkeetuuksiin. Nämä ovat kovasti kyllä kansallisen toimivallan kysymyksiä. Meidän pitäisi olla tässä hyvin varovaisia. Lisäksi suhtaudun hiukan varauksellisesti siihen, että säädellään liian yksityiskohtaisella tasolla. Minusta tuntuu, että voimme luottaa jäsenvaltioihin. Jäsenvaltiot voivat huolehtia siitä, että kun tällainen tieto esimerkiksi ammattilisäeläkelaitokselta annetaan ensin värillisenä, niin kyllä sen pystyy varmasti lukemaan myös, vaikka se oli musta, mustavalkoinen kopio. Ja pitääkö kaikki tieto rajata todella kahteen sivuun, kun tarvitaan kuusi sivua siihen, että määritellään, mitä kaikkia tietoa siellä pitäisi olla. Eli pitäisi varmasti katsoa niitä jäsenvaltioita, joilla on jo hyvä järjestelmä käytössä. Joten yhteenvedonomaisesti se, mihin pyrimme nyt tämän lausuntoluonnoksen kautta, on se, että huolehditaan siitä, että löydetään oikea tasapaino. Toisaalta pitää olla hyvät korkeat standardit Euroopan tasolla, jotta voidaan huolehtia siitä, että ihmiset ja jäsenvaltiot luottavat järjestelmään. Että ihmiset voivat luottaa siihen, että kun osallistuvat kerryttävät ammatillista lisäeläkettä, niin heillä on kunnollinen eläke, kun he eläkkeelle jäävät. Samalla tämä on yhdistettävä tiettyyn joustoon jäsenvaltioiden osalta, jotta voidaan sopeuttaa näitä sääntöjä tavalla, joka vastaa kansallisia perinteitä ja aikaisempia lainsäädäntöjä esimerkiksi työmarkkinoilla. Kiitos. Kiitos. Joachim Schuster. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Voi olla monissa asioissa samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Meillä on hyvä laustoluonnos herra Lenarsilta käsissämme, joka yhdessä asiassa, joka on tämän koko sisällön perusta, ettei yritys eläkkeissä ole mikään finanssipalvelu, vaan sosiaalipalvelu kyseessä. Ja kuitenkin myöskin liittyy sitten kunkin jäsenvaltion finanssi- ja sosiaaliperinteeseen, ja, ja tässä myöskin pyritään katsomaan tätä eurooppaisella tasolla. Se, mitä komissio täällä totesi, niin on tavallaan myöskin myönteistä meidänkin mielestä, mutta joissakin asioissa, erityisesti niissä kohdissa, kun pyritään luomaan sisämarkkinat, niin pitäisi katsoa, mitä tällä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että meidän pitää vahvistaa tai huolehtia siitä, että kun solmessi kakkosen vaatimuksia ei yrityseläkkeissä voida sitä käyttää, koska se varmistaminen ja tiedottaminen ja hallintosäännökset ovat kuitenkin kansallisissa järjestelmissä tällä hetkellä määriteltyjä asioita, joten ei tässä saa luoda nyt eurooppalaista lisäsääntelyä, vaan niissä tapauksissa, joissa on jo tarpeeksi sääntelyä, eikä tämä vain heikentäisi yritysten lisäeläkkeitä, eikä vahvistaisi niitä. No, komissio otti paljon pois tästä, mutta on pari, pari takaovea jäljellä Solvenssi 2 määräysten mukaan ottamiseksi, ja tätä emme halua. Ja tässä olemme samaa mieltä mm, valmistelijan kanssa haluamme muuttaa tätä erotusta. Ja tähän liittyy meillä on ehdotuksia jo tehty. Ja vielä pari muuta asiaa, jotka ovat meidän mielestämme ongelmallisia, johonkin haluamme puuttua. Komission ehdotetaan, että mennään siis toimintavaltioperiaatteesta lähtövaltioperiaatteeseen. Ja sitten myöskin lisät sijoitusmääräyksetkin. Nämäkin ovat vähän epäselviä vielä. Emme tiedä, mitä nämä tarkoitetaan. Tarkoittaako se, että riski pitoisemmat sijoitukset sallittaisiin. Ja tässä kuitenkaan ei ole tarpeeksi tehty rajoja sille, ettei mennä spekulaation puolelle sitten investoinneissa. No loppujen lopuksi meistä komission ehdotus on ihan hyvä, mutta kuitenkin valmistelijan tekemät muutokset ovat tähän tarpeen. Ja uskon, että jatko keskustelujen aikana saamme aikaan hyvän laustoluonnoksen. Ja voimme aikaa saada sen, mitä on, mikä on meille tärkeää. Eli eläkkeiden lisäeläkkeet eivät ole mikään finanssipalvelu, vaan sosiaalipalvelu. Ja sitten tämä, tällä pitäisi myöskin tämän löydä luoda tietyt rajat, mutta läheisyysperiaate pitää ottaa huomioon jäsenvaltioissa, että varmaan pystymme myöskin tähän yhteisessä toiminnassamme. Kiitoksia. Thank you, Mr. Gerike from... Kiitos, ESR-ryhmä. Edustaja Gerike. Danke, Frau Vorsitzende. Danke, Helena. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun katsotaan nyt tämänhetkistä tilannetta, niin haluan tietysti varmistaa eläkkeet työntekijöille ja heidän perheilleen. Saksassa esimerkiksi Isossa Britanniassa, Alankomaissa ja monissa muissa eu jäsenvaltioissa siellä meidän täytyy puhua nyt ihan selkokieltä ecr nimissä. Pidän hyvänä EPPn kollegan Lenartsin mietintöä. Komissio on jo tätä asiaa käsitellyt ehdotuksessaan. Nämä yrityseläkkeet eivät ole mitään mielivaltaisia rahoitustuotteita, vaan ne ovat luotettava sosiaalipalvelu työ, jonka työntekijä saa työnantajalta. Nämä eläkkeet ovat tärkeä osa tulevaisuutta. Jos katsotaan nyt tätä eläkkeiden valkoista kirjaa ja mietimme sitä kestävältä pohjalta. Ja eläkekassat ovat sitten malli siitä, miten eläkejärjestelmä voi toimia. ECRn varjoesittelijä siis katsoo, että Euroopassa tarvitaan uudet puitteet, koska meidän täytyy vahvistaa tätä eläkekysymystä. Minä vahvistan kaikenlaista turhaa byrokratiaa. Ja tässä on tämä yksi tietojensäilytyspaikka. Nämä mallit eri Euroopan maissa ovat hyvin erilaisia. Yhden mallin ratkaisu ei tule kysymykseen. No sitten kun katsotaan näitä lisäeläkkeitä, nämä vaatimukset ovat vähän liiallisia työntekijöille ja työnantajille. Kukaan ei halua lukea yli sataa sivua monimutkaista tekstiä. Eli haluaisin nyt rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja toivottavasti löydämme sitten hyvän ratkaisun ammatillisia lisäkkeitä nauttiville heidän perheilleen. Kiitos. Eh, Marian Harkin from the Alder Group. Kiitos Marian Harkin Alder-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti en voi kommentoida tällä hetkellä. Pahoittelen, että minulla on ollut niin valtavasti TTIPin kanssa töitä, en ole vielä ehtinyt, mutta puhun kyllä esittelijän kanssa sitten suoraan. Kiitos. Kiitos. Haluaako kuuesta joku käyttää puheenvuoron. Edustaja Kansaales, olkaa hyvä. Hola, <clears throat> muchas gracias. Kiitoksia ja huomenta. Kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää parantaa lisäeläkkeiden hallinnointia, mutta Meillä taitaa olla ongelma mikrofonin kanssa. Voisitteko siirtyä tuon seuraavalle paikalle, kun tulkit eivät kuule? Ahora sí. <laughs> no nyt toimii. Eli huomenta. Eli kaikki me pidämme hyvänä sitä, että parannetaan avoimuutta ja hallinnointia eläkerahastojen osalta, mutta tästä nyt ei voi tulla mitään salattua yksityistämistä, ja minusta tuntuu, että tätähän jotkut kollegat ehdottavat. Se, että julkiset eläkkeet eivät ole kestävällä pohjalla, no tätä on kuultu joka kerta, kun yksityistetään julkinen palvelu. Tämä on peruste, joka ei enää ole sinänsä kestävä se on jo kulunut loppuun. Me emme aina voi käyttää tätä perustetta, että julkinen taho ei ole kestävä. Ja sitten ne muutetaan yksityiseksi ja silloin ainoastaan muut, muutama henkilö voi siitä hyötyä. Ja silloin meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu ihmisille, kun he eivät enää ole työelämässä. Eli kuten sanoin, tästä nyt ei saa tulla mitään salattua yksityistämistä ja varsinkaan sellaista, jossa monta kertaa käytetään hyväksi niitä, joilla on yksityisiä rahastoja ja tässä usein sitten huijataan perheitä, jotka katsovat, että he saavat ratkaisun tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta meidän pitää harmonisoida järjestelmiä, mutta meidän täytyy harmonisoida julkisia, julkisen alan eläkeitä, jotka ovat kaikkien saatavilla ja jotka mahdollistavat sen, että eläkkeitä nauttivat voivat nauttia kunnollisesta elämästä viimeisinä vuosinaan. Espanjassa on yhä enemmän perheitä, jotka elävät hyvin pienillä eläkkeillä, isovanhempia, jotka elättävät kokonaisia perheitä, koska työtä ei ole. Meidän täytyy saada tämä päätökseen. Meillähän on nyt se vaara, että yhteiskuntamme hyvinvointi on vaakalaudalla. Kiitos. Sitten Thomas Mann. Ja vielen Vorsitzende. Ich wollte mich beim äh, Giron... Kiitoksia. on kiittää Teronia ja muita. Tässä on tehty hyviä ratkaisuja. Pyritään löytämään ratkaisuja ja tasapainoa kaikki kollegoiden tekemät kommentit, paitsi yhtä, viimeistä en voi tukea. Yrityslisäeläkkeet eivät ole mitään piloittua yksityistymistä. Se on vapaaehtoinen tarjottu palvelu. Ei meillä ole mitään asioita, pakotettuja asioita, vaan on asioita, joita työntekijät mielellään ottavat vastaan. Ja työnantaja sanoo, että teillä on mahdollisuus teidän eläkkeenne lisäksi saada tällainen tuki, ja valtiot tukevat tätä myöskin. Jotkut unionin jäsenvaltiot tunne tätä vielä kuitenkaan. Mutta sitä tärkeämpää on katsoa tätä asiakenttää. Me olemme tehneet parlamentissa muutamia mietintöjä tähän liittyen myöskin Ekon valiokunnassa, ja siellä saimme aikaan sen, että meillä on vain yksi vastainen tätä vastaan, ja kaikki muut tukevat. Eli tämä on hyvä asia. Kuinka tärkeä lisäeläkkeet ovat yrityslisäkkeet ovat, joita on Saksassa, Iso-Britanniassa, Alakomaissa. Ennenkin näissä on vähän eroja, mutta tässä on eroja aivan oikeassa. Ei yksi koko sovi kaikille, vaan mitä katsoo, että on olemassa erilaisia kansallisia perinteitä, jotka toivat myöskin hyvin ja joita voidaan tutkia. Minun maassani Saksassa se, mitä tähän mennessä on saatu aikaa, ja noin 60 miljardia vähintään tämän verran. Tämä on yhdessä aikaan saatua. Ei se tullut vain noin vain. Eli kyseessä on korkealaatuinen toiminta ja suuri määrä myös. Olen erittäin tyytyväinen, että kaikissa puheenvuoroissa paitsi yhdessä oltiin samaa mieltä, että voitiin todeta, että kyseessä ei ole mikään rahoituspalvelujen tarjoaja. Ikävä kyllä komissio taas teki näin. No. Viimeksi todettiin jo, että Solvensi 2 ei haluttu uudelleen. Tuolla, mutta taas tämä tapahtui uudestaan. Jälleen kerran. Jälleen komissio työstää asiaa eteenpäin. Ja No, tietenkin äh, komissaarit ovat kaikki samalla linjalla, paitsi pari ehkä saksalaista eivät. Aina tällaisia muodollisia ehdotuksia ja haluat jatkaa tässä aiheessa. Tämä on väärin. Tämä ei ole mikään rahoituspalvelu. Kyseessä on kollektiivinen sosiaalipalvelu, eikä mitään muuta. Olen kiitollinen Jeroenille, että tämä ensinnäkin sosiaalisiin tarkoitusperiin tarkoitus. Tämä on juuri se yrityksen realiteetti. Ja toinen asia, jota pitäisi vielä, vielä miettiä, tätä holistista tasetta. Eli asiat, jotka pitää ottaa sitten konkurssisuojan yhteydessä esille. Tämä on vähän, vähän kuin Trojan hevonen. Tässä pyritään nyt taas ottamaan Solvenssi kakkosen välineistön mukaan yrityssopimuksiin. Tämä on täysin väärä tapa. Meillä on tarpeeksi tietoa, meillä on tarpeeksi myöskin keinoja tähän. Ja olen samaa mieltä niin, niin kollegoiden kanssa, että, tuota, että ei, ei saa luoda lisää byrokratiaa. Tämä maksaa paljon meille. Meillä on kaikilla nämä kännykät ja minulla on Apple. Ja sieltä on pari äh, viikon välein aina äh, äh, tässä on aina uusia ehtoja. Ja, ja, ja oletteko lukeneet kaikkia näitä ehtoja? En tiedä, kohta olla vankilassa, koska olen lukenut näitä kaikkia. Minä olen, mutta en tiedä, pitäisikö hyväksyä niin nämä vain. Ja sama juttu tässä. Valtava tiedotusvelvoite kaikilla tahoilla, että ei tällä oikein mitään tiedotusmahdollisuutta enää ole olemassakaan. Tämä on tyhmää. Kaikki yritys, elä, eläkkeet, niillä on jo vuosia ollut toimintaa ja ne on, ne on, ne on vakuutettu konkursseja vastaan. Eli kyllä oikeastaan täällä tiedetään mitä tehdään voidaan todeta, että tämä on hyvin toimiva malli ja se myöskin muokkaa eurooppalaista sosiaalimallia. Tässä työntekijät ja työnantajat ovat tehneet yhdessä töitä. Älkää tuhotka tällaista toimintaa ja asettako tätä eurooppalaiseen pakkopaitaan. Ainoa asia, jossa on vähän eri asia mielessä kuin kollega Schuster sosiaalidemokraateista, on tässä riskipitoiset sijoitukset. Tässä pyritään siihen että sijoittaisi enemmän riskipitoisiin sijoituksiin. Myöskin, eläke, myöskin osakkeisiin sijoittaminen on riskipitoista. No tietenkin voi osinkoa tulla, mutta tämä voi myöskin mennä pieleenkin. Eli yritys lisäeläkkeiden pitää tietenkin eh, investoida ja jokaisessa investoinnissa on aina riski mukana, olkoon se kuinka varma tahansa. Eikä tällaista vaihtoehtoa ei voi poissulkea näiltä toimijoilta. Uskon, että tämäkin investointi olisi tärkeää meille tulevaisuutta ajatellen. Ja vielä lopuksi. Tämä 315 miljardia euroa, joka on loistava komission tulevaisuuspaketti, jota me tuemme täällä, niin siellähän todetaan myös, että yksityisen tahon pitää osallistua tähän näin. Julkinen varmistaa varoillaan, mutta sitten yksityinen tulee mukaan. Me halusimme myös ottaa paljon näitä eläketoimijoita tähän mukaan. Mutta monet ovat todenneet täällä, että tämä ei ole tarpeeksi varmaa, joten tämä pitää ottaa vielä takuuksia mukaan. Ja myöskään eläkkeet eivät ole näin niin varmoja, koska nyt on melkein nolla korko politiikkaa maalailla. Ja juuri nämä eläkerahastot kärsivät tämän tilanteen alla. Toivottavasti voimme syötä sitä ulos. Olen EKP lähellä, koska tulen Frankfurt Main alueelta, mutta meidän pitää kuitenkin tehdä jotain muutoksia vielä tähän näin. Toivottavasti nämä viestit tulevat myöskin herra Tragin kuuluviin. Thank you, Madam Jaslövia. Kiitos, edustaja Lasko. Przewodnicząca. Ja przede wszystkim cieszę się... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pidän erittäin tervetulleena sitä, että Jerun tekee eläkkeeseen liittyvää työtä. Viime käydellä Riia Omen Roitten oli eläkegurumme ja tiedän, että Jerun hänen teki hänen kanssaan työtä, joten tämä perusta antaa ymmärtää, että tämä on nyt vankoissa käsissä. Aivan selvästi hän on toiminut hyvin vastuullisesti. Ja olen täysin kanssanne samaa mieltä siitä, että tätä aihetta on käsiteltävä, erityisesti kun ajatellaan rajat ylittävää toimintaa. Minä uskon vakaasti rajat ylittävään liikkuvuuteen. Ja kun työntekijät rajoja ylittävät, tekevät työtä eri maissa, heidän on voitava olla varmoja siitä, että eläkkeet ovat turvassa siihen asti, kun niitä tarvitaan. Minusta meidän tulisi kannustaa jäsenvaltioita käyttämään kolmea eläkepilaria, käyttää hyväkseen myös ammatillisen lisäeläkkeen järjestelmää. Mutta kaikkein paras tapa huolehtia eläkkeistä – on kai se, että huolehditaan hyvälaatuisista järjestelmistä, ja tämä koskee myös rajat ylittäviä järjestelyitä. Ihan viimeisimpänä tarvitsemme jonkinlaista populistista järjestelmää. Meidän täytyy nyt saada kansalaistemme luottamus, samoin kuin niiden ihmisten, jotka tätä alaa tulevat säätelemään. Kiitos. Kiitos, edustaja McIntyre, ECR. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Leartsia hänen tekemästään työstä. Danutan tavoin omin räyten hän edellisellä kaudella käsitteli paljon eläkekysymyksiä ja yhdistelyjen kuningaskunnan näkökulmasta ja Alankomaiden ja Saksan näkökulmasta me aika pitkälti olemme samaa mieltä tästä kysymyksestä. Tuen sitä, mitä Thomas Mann sanoi. Ja me kyseenalaistamme sen, tarvitaanko tällä alalla enää mitään uutta lainsäädäntöä. Ja mitään selkeää tarvetta ei ole todettu. Ja huolestuttavaa, että parlamentin kommentit tästä vaikutusten arvioinnista oli hyvin kriittinen. Mehän haluamme parempaa sääntelyä. Meidän täytyy korostaa sitä, että meillä on perusteltu ehdotus, johon liittyy kunnollinen vaikutusten arviointi. Mielestäni komissio ei ole riittävästi kiinnittänyt huomiota suhteellisuuteen. On huolestuttavaa, että on mahdollisesti vaatimuksia, jotka lisäävät järjestelmän kustannuksia. Meillä on näitä eläkejärjestelmiä ja niillä pitäisi sitten rahoittaa työntekijöiden eläkkeitä. Emmekä halua sitä, että meillä on vielä suurempi hallinnollinen taakka. Komissio myöskin halusi jonkinlaisen pätevyyden näille eläkerahastojen vastuuhenkilöille Britanniassa. Työntekijöiden perustamat trustit vetävät näitä eläkkeitä ja työmarkkinaosapuolilta tulee edustajia. Ja jos siellä on ainoastaan ammatti-ihmisiä, niin Meillähän on nyt hyvä järjestelmä, eli meillä on edustajia työntekijöiden ja työnantajien puolelta, ja he huolehtivat tästä järjestelmästä. No sitten toissijaisuusperiaate on tietysti tärkeä kysymys. Kuten on aikaisemminkin todettu, eri jäsenvaltioissa on hyvin erityyppistä lainsäädäntöä. Ei ole mitään yhden koon mallia kaikilla. Ja jos meillä nyt on 80 artiklaa, jotta kaikki saataisiin mukaan, niin tässä mennään mielestäni aivan väärään suuntaan. Esimerkkinä yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on nyt tällainen automaattinen liittyminen eläkejärjestelmiin. Eli ei ole niin, että meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta jäsenvaltiot tekisivät asioita. Uskon, että he ovat kyllä jo hyvin perillä siitä, mitä pitää tehdä. Mutta olen hyvin huolissani siitä, että tämä Solvenssi 2 vaatimukset yritetään saada mukaan takaven kautta. Se olisi katastrofi eläkejärjestelmille. Eli meidän täytyy varmistaa, että näin ei käy. Ja sitten toinen asia, jonka halusin lisätä, oli se, että itse olen aina tukenut Pilari kolmosen eläkkeitä. Britanniassa niitä ehkä käytetään enemmän kuin muissa jäsenvaltioissa, mutta ne ovat hyvää elä, eläkejärjestelmä, koska nämä eläkkeet kuuluvat yksilöille, eli kun yksikölö siirtyy työpaikasta toisen tai muuttaa, niin silloin tämä eläkekertymä kuuluu heille, ja kun he vaihtavat työpaikkaa, niin he maksavat tähän järjestelmään. Eli kun keskustellaan eläkkeistä, niin Haluaisin ottaa tämän esille asiana, jota tulisi tukea. Eli haluaisin vielä kiittää esittelijää kovasti hänen tekemästään työstä. Thank you. Mr. Lenners, do you want... Kiitos. Edustaja Lenners, haluatteko käyttää vielä loppupuheenvuoron? Olkaa hyvä. Be, be very Thanks for all the, the colleagues who uh, contributed. Kiitokset kaikille kollegat, jotka ovat tähän panoksensa. Hyvä, että meillä on yleinen yhteisymmärrys, että mikä näiden tarkoitus näillä on ja miten työmarkkinajärjestöt ovat mukana näihin, näissä eläkejärjestelmissä. Tämä on hyvä lähtökohta meidän keskustelumme täällä. Rowan McIntyre ja Schuster. Puhuit Solvensi kakkosesta, olen samaa mieltä. Me pitää todellakin olla varovaisia myös täällä valiokunnassa ja taata se, että Solvensi kakkosen vaatimukset eivät tule takauven kautta mukaan keskusteluihin. Ja olen valmis keskustelemaan tästä jatkossakin yksityiskohtaisemmin. Ja muitakin asioita täällä todettiin. Todettiin, että ei ole tarvetta millekään lisäsääntelytasolla, kuten edustaja Suster totesi. Ja pitää varoa sitä, että lisätään tähän lisää byrokratiaa. Sillä kaikki kulut, joita lisäämme eläkerahastoille, ne maksetaan te edunsaajien taskusta. Ja mitä meidän pitää täällä valiokunnassa tehdä on, mitä pitää taata se, että eurooppalainen puitteisto on edunsaajien ja jäsenten etujen mukaista. Ja tuo myöskin Thomas Mangin kommentteja ja edustaja Gonzalesin kommentteja, että tässä mukaan houkutellaan perheitä investoimaan tulevaisuuteen. Tämä on väärin. Me olemme kyllä hyvin tietoisia, että kaikki toisen pilarin, siis ammatilliset lisäeläkkeet, ovat lisä ensimmäisen pilarin valtion eläkkeisiin. Ja ne ovat kaikissa jäsenvaltioissa hyvin tärkeitä. Ne pitää yllä pitää, että ne ovat turvallisia eläkkeitä kaiken ikäisille. Mutta nämä ammatilliset lisäeläkkeet ovat hyvä lisä työssä käyvälle väestölle, että voidaan näin lisätä tämän ensimmäisen pilarin tarjoamaa elintasoa. Että on hyvä, että näemme tämän lisäarvon. Näin lyhyesti odotan innolla yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa. Kiitokset kommenteista. Ja odotan innolla yksityiskohtaisempaa keskustelua. Thank you. Deadline for amendment. Kiitos tarkistusten jättämisen määräaika 19. päivä maaliskuuta. Tarkistusten käsittely 16. päivä huhtikuuta. Ja työllisyysvaliokunnassa äänestys 28. toukokuuta Ekonissa marraskuussa tänä vuonna. Kuten kaikki tiedätte, tämä ehdotus koskee uudelleenlaadintaa parannettua versiota nyt olemassa olevasta direktiivistä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkistuksia voidaan tehdä ainoastaan niihin osiin tekstistä, jota komissio on muuttanut. Nämä tekstin osat ovat harmaalla komission ehdotuksessa. Ja tietenkin tarkistukset tulisi rajata myös niihin osioihin, uudelleen laadittua esitystä, jotka tämän toi, valikunnan toimivaltaan kuuluvat. Kiitos oikein paljon kaikille. Seuraavaksi siirrytään esityslistalla kohtaan kuusi. Yhtä jännittävä aihe kuin eläkkeet. TTIP. Annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Harkin, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Muutama yleisempi huomio ihan aluksi. Periaatteessa Puolan kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa. Poliittisesti ja strategisesti, jos ei muuta. Lisäksi tulen maasta, jolla on pieni, avoin talous, ja jos me emme kauppaa käy, emme selviä tässä maailmassa. Käymme paljon kauppaa myös Yhdysvaltain kanssa, enemmän kuin useat olettaisivat. Mutta kauppa ei ole tarkoitus sinänsä – meidän on saatava muutakin hyötyä kuin taloudellista hyötyä kaupasta. Tähän mennessä suurin osa kaupasta, muutama poikkeus Kanadan osalta, on koskenut näitä tariffiesteiden poistamisia, mutta tiedämme, että näitä esteitä on Yhdysvaltain suuntaan poistettu paljon joka tapauksessa, joten tämä on toisenlainen kauppasopimus. Kuten sanoin, meidän on katsottava markkinoille pääsyä, julkisia hankintoja, mutta sääntelyyhteistyötä myös ja teknisten kaupan esteiden poistamista. Kaupan sääntöjä myös me haluamme kestävää kehitystä kaupan kautta. Tämä työ on tehtävä niin, että suojellaan työoikeuksia ja ympäristöä. Meidän on tuettava avointa reilua kilpailu, kilpailua ja löytää tapoja kiistojen selvittämiseen tämän sopimuksen puitteissa. Eilen parlamentissa oli konferenssi TTIP-sopimuksesta ja muutama ihminen oli vähän yllättynyt siitä, että tämä kiinnostaa niin kovasti, mutta minua se ei yllätä, koska tämä on aivan uutta nyt. Tämä ei ole mikään vanha tuttu kauppasopimus. Lissabonin sopimuksen kautta parlamentilla on myös merkittävämpi rooli tässä ja se mielestäni luo niin paljon kiinnostusta. Mutta aihe kiinnostaa juuri siksi, että tämä on uuden tyyppinen. Tässä ei ole kyse siitä, että tavaroita myydään ja ostetaan. Pidetään kiinni standardeista, työoikeudesta, huolehditaan paremmista työpaikoista ja huolehditaan sitä, että eurooppalainen yhteiskuntamalli voi edelleen elää ja valtio säädellä julkisen edun mukaisesti. Taloudellisia etuja siis, mutta merkittäviä riskejä myös. Yksi asia, joka tulee monissa keskusteluissa esiin, on ISDS, valtion ja sijoittajan kistojen ratkaisu. Viime parlamentti hyväksyi päätöslauselman vuonna 2011 Tätä sopimuksesta Luen sieltä virkkeen. On sitä mieltä, että Kanadan ja EUn kehittyneet oikeudelliset järjestelmät ovat sellaisia, että ISDS-järjestelmä ei ole paras mahdollinen tapa säädellä kiistoja. Juncker on sanonut, en myöskään hyväksy sitä, että rajoitetaan erityisjärjestelmien kautta investointisuojaa eikä käytetä jäsenvaltioiden tuomioistuimia. Lisäksi oli kuulemis- menettely, jonka kautta kansalaiset ovat voineet ottaa kantaa ISDS-järjestelmään. Se on tärkeä asia myös. Lopuksi ennen kuin katson yksityiskohtaisemmin tätä lausuntoa, haluaisin sanoa, että 1500 merkkiä siinä on, joten yritin luoda jonkinlaiset puitteet. Enemmän asiaa siihen tarvitaan ja varmasti tulee paljon tarkistuksia, jotka auttavat tässä työssä. Otan niitä mielelläni vastaan. Ehkä on myös sellaisia aiheita, joita en ole esiin ottanut, jotka pitäisi myös sinne sisällyttää. Minusta tuntuu, että perustyötapani olisi nyt sellainen, että pyrin löytämään ratkaisuja, tapoja, joilla tämä saadaan toimimaan ja pohtia, miten voidaan käsitellä erityisiä haasteita, jotka ovat meillä edessä. Jos katsoisin muutamia kommentteja, joita olen lausunnossa esittänyt, puhuin TTIPistä, jolla on merkittävä myönteinen vaikutus siihen, että voidaan luoda lisää ja parempia työpaikkoja. Enemmän työpaikkoja ensinnäkin näemme, että komission tehnyt tutkimuksia mallintamistoimien kautta. En ihan ymmärrä, miten tämä mallintaminen on tehty, mutta tiedän sen verran, että jos eri lukuja sinne pistetään, niin varmasti saadaan erilaisia tuloksia ja siinä tehdään myös tiettyjä oletuksia työllisyydestä, kysynnästä. Eri, eri luvut kun sinne syötetään, niin saadaan erilaisia lopputuloksia, ja se tässä on ongelman analyysejä, on siis monenlaisia. Jos teitä kiinnostaa, niin Euroopan parlamentin tutkimuskeskus on tehnyt mielestäni erittäin hyvän työn siinä, että se on tutkinut komission kertomusta ja analysoi sitä vähän pidemmälle tavalla, josta on meille hyötyä. Mutta kuten sanoin, Raportteja, tutkimuksia on paljon ja erilaisia tuloksia niistä nähdään. Olen siksi, lisäksi sitä mieltä, että jos katsotaan muita kauppasopimuksia, naftaa esimerkiksi, niin silloin yliarvioitiin kyllä varsinaisia hyötyjä. Ja meillä on tässä ongelmia, kun lainsäätäjinä olisi hyvä, jos voisimme saada tietynlaista varmuutta. Jos voisimme olla varmoja, että meillä on luotettavia lukuja työn pohjana. Meidän on ilmeisesti hyväksyttävä se oletus, että joka tapauksessa luvut ovat vain arvioita, ihan riippumatta siitä, miltä kannalta niitä esitetään. Jotkut sanovat, että paljon hyötyä, toiset, että on paljon haittaa, ja tosiasia on varmasti jossain siinä puolivälissä. Puhun myös työpaikkojen menettämisestä tässä lausunnossa. Jos ajattelen komission kannanottoja, niin eilisessä konferenssissa – komissio puhui globalisaatiorahastosta siitä, että se voisi olla yksi väline, jota käytettiin välintuloon. Ja kommentti tuohon liittyen on kai se, että kun rahastoa on kahdella kolmanneksella leikattu viime rahaston, jos näin voi sanoa, jälkeen, niin hyvä, jos pystymme nykyongelmia käsittelemään – eikä tulisi ehkä ajatella, että se pystyy ratkomaan nämä ongelmia, joita syntyy TTIPin kautta. Komissio ehkä ajattelee, että tässä on kaikki, mitä meillä on, mutta jos pohdimme sitä, miten työpaikkojen menetyksiin reagoitaisiin, niin tarvitsemme kyllä jotain muuta kuin nykyglobalisaatiorahaston paremmat työpaikat. Tämä kysymys myös tuli esiin eilen, eli minkälaisia työpaikkoja toivoisimme. Komission kanta tässä yhteydessä oli sellainen, että ne alat, jotka ovat vientivetoisia saisivat parempi laatuisia työpaikkoja. Voin hyväksyä tämän kannan, mutta jos katsotaan kriisiä työttömyysaikoja, niin tiedämme komission vanhoista luvuista, erityisesti kun nuorisotyöttömyyttä ajatellaan, että tuohon syntään ei olla nyt menossa, mutta ymmärrän, että komissio on tämän kantansa esittänyt. Lausunnossa puhun myös kunnianhimoisista kauppasäännöistä, että saadaan tällaista kestävää kehitystä. Thomas Mann sanoi aikaisemmin jotain siitä, että kuulostaa hyvältä, mutta miten voidaan huolehtia siitä, että näistä sanoista tulee totta. Ilon sopimukset, säällinen työ, varmasti voidaan todeta, että ymmärretään, että Yhdysvalloissa ei ratifioida heti ilon sopimuksia tänään tai huomenna, eli samantyyppisiä sääntöjä tarvittaisiin. Yksi ajatus, jonka otin tässä esiin ja minua kiinnostaisi kollegoiden kommentit, on kiistat, jotka liittyvät työoikeuksiin. Mitä vaikutuksia voi olla – jos ongelmia syntyy. Puhumme siitä, että sijoittajia pitää tasavertaisesti kohdella. Meidän on katsottava myös sitä, miten työoikeus toteutuu. Horisontaaliset määräykset, työ- ja sosiaalimääräykset tulisi sisällyttää kaikkiin operationaalisiin osiin, joissa se olisi relevanttia. Eikä pitäisi ajatella ainoastaan kestävän kehityksen lukua, vaan kaikkiin kohtiin, jossa se on tarpeen. Kansalaisyhteiskunnan mainitsin, ehkä työmarkkinaosapuolet olisi pitänyt tuohon myös lisätä. Kyllä niillä varmasti merkittävä rooli on. Minulla ei paljon puhua, puheaikaa enää, joten puhun lyhyesti loppuun. Puhun siitä, että täysin turvataan, täysin turvataan siis EUn hallitusten oikeus huolehtia turvallisuusstandardeista ja säädellä julkisia palveluita. Ja tämä liittyy toiseen kysymykseen minun kantaani siihen, että pitäisi olla tällainen positiivinen lista. Se luo selvyyttä mielestäni ja tässä erityisessä kauppasopimuksessa tarvitsemme kyllä ennen kaikkea selvyyttä. Jos meillä on tällainen positiivinen lista, sinne sanotaan selkeästi, mitä sisällytetään – kielteisessä se, mitä jätetään ulkopuolelle. Vaarana on, että syntyy uudenlaisia palveluita, jää tällainen harmaalla ja kaikki tiedämme, mitä silloin tapahtuu. Koska tämä on niin arkaluontoinen, hankala kysymys, minun kantani on kyllä, että tällainen myönteinen lista on kaikkein paras. ISDSstä puhuin jo. Tarvitsemme kyllä jonkinlaisen kiistojen ratkaisun mallin olisi sitten valtioiden välinen tai jonkinlainen järjestelmä. En usko, että täällä valiokunnassa tai missään muussakaan voidaan jättää tämä aihe kokonaan syrjään. Kyllä meidän täytyy jotain ratkaisua esittää. Ihan lyhyesti vielä katsoin joitain asiakirjoja – parlamentin tutkimuspalvelusta ISDS liittyen ja on mielenkiintoista tietää, että vuodesta 1994-2012 välillä nollasta mentiin useaan sataan, eli märkättävää lisäystä. Latinalainen Amerikka oli esillä erityisesti 24 tapausta Yhdysvalloista, 59 EU-sisäistä kiistatapausta myös – ja menettely maksaa noin 8 miljoonaa dollaria. Nyt olemme sellaisessa vaiheessa, että meillä on kolmansien osapuolten rahoitus. En olisi ehkä uskonut tätä, jos ei tämä olisi ollut parlamentin tutkimuskeskuksen teksteissä, mutta nyt ilmeisesti kaikenlaiset rahoituslaitokset ja vakuutuslaitokset lähtevät investoimaan tähän kiistaan saaden sitten mahdollisista korvauksista 10 tai 20 prosenttia. Eli se, mitä tässä nyt tapahtuu, on mielestäni täysin sopimatonta. ISDS ehkä haittaa kuitenkin hallituksen sääntelyintoa. No, olen luultavasti kattanut useimmat alat. Mielelläni kuulisin kollegoiden puheenvuoroja ja mielelläni teen varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä. Kiitos. Thank you for a very in- Kiitos. Erittäin mielenkiintoinen johdanto tähän keskusteluun. Romana Toms, EPP. Hvala lipa za besedo, spoštovana predsedujoča. Najprej seveda prav... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää rouva Harkinia valmistelijaa tehdystä työstä. Tämä on varmaankin hyvin laaja ja tärkeä aihe, T-tippi. Se tulee nimittäin EUn kansalaisten elämään ja työhön vaikuttamaan monella taholla, jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja me täällä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa meidän pitää taata se, että eurooppalaisia standardeja ei lasketa, tai ainakin mahdollisimman vähän laskettaisiin, koska me olemme kaikki sitä mieltä, että meidän standardimme ovat erittäin soveltuvia, ja meidän pitää toimia niin, että ne voidaan taata. Meidän valiokuntamme kuuluu tällä saralla niihin tärkeisiin valiokuntiin. Ja voimme antaa tässä tukea vastuuvaliokunnalle ja kertoa heille, mitä voidaan kaikissa näissä suosituksissa ottaa huomioon. Ja nyt konkreettisiin asioihin vielä. Edustaja Harkkinin laustoluonnokseen. Hän esitti täällä jo lähtökohdat, ja tässä olen samaa mieltä näiden kanssa. Ja tietenkin jatkossa pitää vielä täydentää tiettyjä asioita, selventää niitä. Ehkä tulemme jopa lisäämään tänne muutaman asian, jotka meidän mielestämme pitäisi ottaa huomioon. Meidän ryhmässämme tulemme vielä tarkastelemaan tätä aspektia, mutta voin todeta jo nyt tässä vaiheessa muutaman asian, jota me tuemme tässä Rova Harkkinin lausuntoluonnoksessa. On hyvä, että aina ensimmäisenä mainitaan se, että TTIP luo uusia työpaikkoja ja sen pitää tehdä näin. Eli aloittaisin tämän myönteisellä tavalla, siis uusien työpaikkojen luominen kuuntelin edustaja Harkkinia, ja hän totesi, että jopa työpaikat saattavat vähentyä, työllisyystaso saattaa alentua. Minun mielestä meidän pitäisi valita tähän myönteinen lähestymistapa. Tärkeää on myöskin ottaa esille pk-yritysten myönteinen rooli. Kaikki ovat sitä mieltä, että pk-yritykset ovat tärkeitä työpaikkojen luomiselle. PK-yrityksissä on jo tällä hetkellä erittäin paljon ihmisiä töissä, ja tämän takia ne vaativat myös niin erityishuomioon. Meidän pitää ottaa tässä myös esille ilon yleissopimukset. Ne ovat yleissopimuksia, jotka ovat luoneet terveyden ja kuluttajan suojan ja työturvallisuuden ja terveyden standardeja, ja ne pitää ottaa myös tässä huomioon. Yritysten sosiaalinen vastuu pitää myös mainita. Ja jäsenvaltioiden oikeus julkisten palvelujen osalta päättää itse asiasta. Tämä asia pitää ottaa myös esille. Tietenkin tiettyjä parannuksia voidaan vielä tehdä. Meidän pitää vain esittää se kysymys itsellemme, mitä haluamme saavuttaa riitojen ratkaisun osalta. Ja sitten nämä myönteiset ja kielteiset luettelot, olen samaa mieltä tässä edustaja Harkkinin kanssa, myönteiset luettelot ovat tässä tärkeitä. TTIP tulee aiheuttamaan markkinoiden vapautumista, liberalisointia. Tällä on myös myönteisiä vaikutuksia, mutta toisaalta myöskin haavoittuvuus lisääntyy markkinoilla. Joten meidän valiokuntamme pitää tehdä kaikkensa sen eteen, että meidän oikeutemme ja meidän standardimme haavoittuvien yhteiskunnan ryhmien osalta säilyvät, siis työntekijät ja heidän suhteensa, työsuhteensa suuryrityksiin, tai sitten toisaalta sosiaaliturvan taso, joka meillä tällä hetkellä on. Tämä pitää edelleenkin jatkossakin ylläpitää. Kiitos, Jaakin Husten. Kiitoksia, puheenjohtaja. Osittain olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta TTIPin osalta kyseessä on asia, jonka suhteen olemme ihmetelleet, kuinka paljon tästä on keskusteltu julkisuudessa. Tämähän on ensimmäinen vapaakauppasopimus, joka on poliittisesti ollut hyvin tärkeä pitkin aikoihin, ja on ihan oikein, jos nyt katsotaan, mitä oikeastaan tapahtuu, mitä TTIP tarkoittaa. Tämä ei tule olemaan sopimus, joka yhtäkkiä lisää valtavasti kauppasuhteita Yhdysvaltoihin, Tämä on hyvin, meillä on jo hyvin kattavat taloussuhteet jo nyt. Ja tässä puhuttiin näistä tutkimuksista. Eli siellä katsotaan, millaisia myönteisiä talousvaikutuksia tällä olisi, siis kun ajatellaan talouskasvua, työllisyyttä. Ja tot, jotkut taas sitten varoittavat siitä, että tämä ei ole pelkästään myönteistä. Eli meidän täytyy nyt käsitellä TTIP-asiaa huolellisesti ja viedä tätä asiaa eteenpäin koska se, mitä tässä nyt tapahtuu, on se, sen lisäksi, että on kaupan vapauttamista, niin meidän täytyy miettiä maailmankaupan standardeja. Euroopassa meillähän on maailman toiseksi suurin kauppa-alue, ja meidän täytyy miettiä näitä normeja. Ja tämä on syy siihen, miksi myöskin kansalaiset kiinnittävät tähän niin paljon huomiota, koska Euroopan toimielimet, kansalliset toimielimet ja yhdysvaltalaiset tietysti myöskin ovat tätä käsitelleet. Ja on tietenkin tärkeää, että me nyt yritämme laatia näitä kansainvälisiä normeja, koska vaihtoehto ei ole se, että me jatkamme elämäämme omassa pienessä maailmassamme, koska muussa tapauksessa meillä on sitten hyvin vähän tai ei ollenkaan näitä normeja. Ja silloinhan se ei ole hyvä, kun ajatellaan maailmanlaajuista kilpailukykyä. Eli TTIP kysymysten osalta Haaken on jo käsitellyt monista näistä kysymyksistä, mutta vielä haluaisin esitellä, mihin meidän pitäisi mielestäni liikkua. Tärkein suuntaviiva on se, että demokraattiset oikeudet, joita meillä on, ja oikeusvaltion periaatteet, joita meillä on, meidän täytyy ne myöskin saada läpi tällaisessa sopimuksessa. Ja tämä liittyy moniin kohtiin, joista Haakin on jo puhunut. Eli nyt täytyy katsoa, miten tämä voidaan varmistaa. Ja se tietysti lähtee työntekijöiden oikeuksista, mutta myöskin muista, esimerkiksi ympäristön liittyvistä säännöistä. Meidän täytyy estää se, että niitä lasketaan. Ja samanaikaisesti tiedämme, että meillä on hyvin erilaisia järjestelmiä Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Ja tämä tulee olemaan hankalaa. Tätä on vaikea toteuttaa sataprosenttisesti, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin. me tiedämme, että Yhdysvalloissa on hyvin erilainen lähestymistapa, erityisesti mitä tulee ammattiyhdistysten toimintaan. Yhdysvalloissahan se ei tilanne ole ollenkaan sama kuin EU:ssa. No sitten toinen tärkeä ala, jota täytyy tarkastella, liittyy näihin sovittelutuomioistuimiin. Nythän on tärkeää, että meidän täytyy ensin saada investointisuojaa ja kukaan ei voi sanoa, etteikö tarvittaisi mitään riitojen ratkaisumekanismeja, mutta kyse on siitä, millaisia niiden tulisi olla. Eli se, mitä ISTSn osalta nyt tehty, mutta on monia aloja, jotka ovat tulleet esille, paljon esimerkkejä, mutta tämä ei ole mitenkään tyydyttävää, ja mielestäni Oikeusvaltioperiaatteet eivät ole taattuja. Tähän liittyy erityisoikeuksia ja sitten epäläpinäkyviä menettelyitä. Ja tällä tavalla ei voida mitenkään menetellä, että eurooppalainen oikeuskäytäntö sitten olisi sovellettavana näissä tuomioistuimissa. No sitten puhut, puhuttiin myöskin julkisista palveluista. Ja ihan oikein todettiin, että meidän täytyy varmistaa, ettei tämä standstill-lauseke johda mihinkään vapauttamispakkoon. Sitähän kukaan meistä ei halua. Ja sitten nämä myönteiset luettelot ovat myöskin tulleet esille. Niilläkin on paljon merkitystä. Meidän ei pidä puhua kielteisistä luetteloista, vaan myönteisistä luetteloista, eli millä aloilla oikeastaan tätä vapauttamista voidaan toteuttaa. No sitten yksi asia, jonka haluan vielä ottaa esille, ja tämähän liittyy näihin ulottuvuuksiin. Eli vapauttamiseen ei liity pelkästään etuja. Näin ei ole. Talousteoreettisestihan Kauppa merkitsee sitä, että täytyy erikoistua, ja erikoistuminen tarkoittaa sitten kansantalouden osalta sitä, että jotkut alat vahvistuvat kansantaloudessa ja jotkut taas tulevat häviämään, ja se myöskin näkyy työpaikoissa. Eli me tarvitsemme mekanismeja, joilla voidaan puuttua näihin kielteisiin puoliin. Eli tämä globalisaatiorahasto on tietysti tärkeä. Meidän täytyy katsoa tätä mittaluokkakysymystä. Ja lopuksi vielä pyytäisin että meillähän on näitä epätyydyttäviä tutkijoita. Kukaan ei oikeastaan tiedä, mitkä alat sitten viime kädessä ovat TTIP-sopimusten kattamana ja kuinka pitkälti. Eli vetoisin siihen, että kun haluamme tietää lisää, eli vuoden lopulla ensi vuoden alussa, meidän täytyy sitten teettää tutkimus, joka katsoo alueet alakohtaisesti ja aluekohtaisesti, jotta tiedämme, millaisia seuraamuksia tällä on. Ja sitten täytyy myöskin miettiä, miten voidaan sitten välttää näitä kielteisiä vaikutuksia, koska rakennemuutoksia ei pidä välttää, mutta niitä pitää ohjailla. No sitten edelliset puhujat jo totesivat, että meillä on edessä mielenkiintoista keskustelua ja meidän täytyy sitten saada aikaan sopimus, joka voi olla erittäin hyvä, jos saamme nämä kaikki läpi, mutta meillähän on näitä demokraattisia ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä vaatimuksia, niistä täytyy pitää kiinni, ja odottelen jo innolla sitten jatkotyötä tässä. Kiitos. Madam McIntyre Kiitos. Edustaja McIntyre, ECR. Kiitos Ensinnäkin kiitokset Marian Harkinille. Kiitos tästä lausunnosta. On valtavan hankala tehtävä saada 1500 merkin turvin käsiteltyä näin laajaa aihetta. Loista työtä olet tehnyt. Varmasti tarkistusvaiheessa saamme tähän vähän lisää tavaraa, mutta hyvän pohjan se meille luo. Ajattelin kommentoida neljä alaa erityisesti. Lähtisin liikkeelle ISDS-lausekkeista. Olen saanut valtavasti sähköpostia, samoin kuin muut varmasti. Sähköposteissa sanotaan, että älkää vain hyväksykö ISDS-lausekkeita, mutta suuri yleisö ei ymmärrä niiden roolia. Euroopan valtioissa on 1400 sopimusta, joissa on ISDS-lauseke mukana. Katsoin erityisesti yhdistynyttä kuningaskuntaa vuoden 1975 jälkeen. Yhdistynyt kuningaskunta on solminut 94 kahdenvälistä sopimusta, joissa on ISDS-lauseke. Eli jos ajatellaan, miten kauan nämä 94 lauseketta on ollut voimassa, niin loppusumma on noin 2000 vuotta. Ja kaksi kertaa yhdistynyt kuningaskunta on haastettu tämän kaiken kuluessa ja kummassakaan hankkeessa tämä kanne ei mennyt läpi. Eli kyllä se on ihan asiallinen vaatimus, että meillä olisi niin STS-lauseke, eikä sitä saa pelätä. Toiseksi, olisikohan se kohta viisi? jos edustaja Haikin aivan oikein puhuu siitä, että on turvattava EUn jäsenvaltioiden hallitusten oikeus säätää julkisia palveluja. Tiedän, että Kanadan kanssa solmittu SETA-sopimus sisältää poikkeuksen, joka koskee julkisia palveluita, ja siihen tulisi esimerkiksi julkinen terveydenhoitojärjestelmämme – yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli samanlainen poikkeus ehkä pitäisi ottaa tässä esiin. Eli että julkiset palvelut jätetään ulkopuolelle, että ne selkeästi on todettu sellaisena alana, joka on yksittäisen jäsenvaltion käsissä. Haluamme huolehtia siitä, että pk-yritysten erityishaasteet otetaan huomioon. Meidän on tunnustettu, huomattava suhteeton vaikutus, joita eri kaupan esteillä voi pk-yrityksiin olla. Saatan tehdä tarkistuksen, joka tuo tämän asian vähän paremmin esiin. Minulla on hiukan nyt kyllä toisenlainen kanta kohtaan yhdeksän Minä haluaisin mieluummin tällaisen kielteisen poissulkevan listan. Se taisi olla SETA-sopimuksessakin Kanadan kanssa solmitun sopimuksessa. Ehkä voisimme keskustella tästä edelleen, mutta tämä olisi ehkä sellainen asia, josta olisin eri mieltä valmistelijan kanssa. Mielelläni Marianin kanssa teen kuitenkin yhteistyötä, jotta saamme hyvän lausunnon valiokunnalle lopputuloksena. Kiitos. Thank you, Riina Ron. Kiitos. Rina Ron ja Kari ei ole paikalla QNGL-ryhmästä. Krimedelle vihreistä ei myöskään. EFDD, Titsenäpikin, olkaa hyvä. Minente kollegi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästä työstä. Puhun ihan lyhyesti olen tässä valiokunnassa, mutta minulla on ilo myöskin olla kansainvälisen kaupan valiokunnassa, jossa olen varjoesittelijä juuri TTIP-sopimuksen osalta. Työssäni minulla on mahdollisuus tuntea paljon näitä sopimuksen yksityiskohtia, mutta tänään puhun kuitenkin ainoastaan aiheesta, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimialaan. Eli fakta. TTIPin vaikutusten arviointi, jonka Euroopan komissio on tilannut, sisältävät tietoja näistä eduista, mutta siellä aliarvioidaan vahinkoja taloudellemme. Mutta haluaisin kertoa teille, jotta tekin tiedätte tämän sopimuksen pimeistä puolista. Komissio usein puhuu näistä eduista, jotka ovat tulleet esille vaikutusten arvioinnissa, ja komissio ei kuitenkaan puhu toisista tiedoista, jotka liittyvät mahdollisiin työpaikkojen menetyksiin, eli minä voin sen näistä nyt kertoa. Minä katson, että nämä haitat ovat suurempia. Tässä puhutaan yli 3 miljoonasta menetetystä työpaikasta ja 80 prosenttia näistä tarifeista liittyvät kunnianhimoisiin tavoitteisiin, mutta monetko näistä ihmisistä sitten löytävät uudelleen työtä ja kuinka monet sitten joutuvat pois työelämästä. Tätä ei tiedetä eikä voida tietää, koska käytetty talousmalli tässä tutkimuksessa sisältää esimerkiksi pysyvän työ, työ, työtarjonnan. Vapakauppasopimuksella on myönteisiä vaikutuksia pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä on mukauttamistoimia ja tällöin menetetään työpaikkoja ja silloin perheet menettävät ostovoimansa ja juuri tätä nyt tarvitaan kriisin aikana. Komissio on myöntänyt, että nämä haitat työllisyyteen ovat huomattavia, eli täytyy sanoa, että ihmiset menettävät töitä jollain alalla ilman, että niitä syntyy lisää jollekin toiselle. Sitten pk-yritykset, jotka ovat todella tärkeitä, jotta selviämme kriisistä ja meidän täytyy niihin nyt panostaa. Ja niille teeti sisältää yllätyksen. Meillä on sanottu, että yhteisön sisäinen kauppa vähenee 40 prosenttia ja se korvautuu Yhdysvaltojen kanssa käytävällä kaupalla. Mutta jos minulla on PK-yritys Italiassa, joka myy tuotteitaan Ranskaan, silloin menetään markkinoita, koska sitten amerikkalainen yhtiö tulee tilalle Eli millä tavalla tämä sitten vaikuttaa työllisyyteen? Ja kun sanotaan, että tästä tulee paljon hyötyä, niin miksi TTIPin edusta, puolesta puheet ovat aina suuri, suuria yrityksiä? Ja sitten PK-yritykset pääsevät Amerikan markkinoille, mutta sanoisin, että turha uskoa tähän helppoon markkinoille pääsyyn. Vain harvat hyötyvät tästä. Monet PK-yritykset joutuvat panemaan laulun luukulle ja monet alat katoavat ja monet tuhannet ihmiset jäävät työttömiksi. Ja meidän täytyy nyt tässä valiokunnassa, siitä kun äänestämme globalisaatiorahastosta, niin ottaa nämä asiat uudelleen esille. TTIP-sopimuksessa on lauseke, eli investoivat voivat haastaa valtiota oikeuteen, jos ne menettävät tulojaan, mutta sitten mitä tulee työpaikkojen varmuuteen, se ei miellytä yhdysvaltalaisia, ja kuinka paljon pitää maksaa kompensointia millä tavalla voimme valvoa kansalaistamme etuja terveellä tavalla. Ajatellaan vaikka naftasopimusta 500 000 työpaikkaa lisään ja maatalousalalla jo kaksi miljoonaa työpaikkaa on hävinnyt. Se johtuu suurten yritysten toiminnasta ja näin käy silloin, kun kaksi erilaista, yhdistelmää, äh, kaksi erilaista järjestelmää yhdistetään. Yhdysvalloissa järjestelmä on hyvin erilainen, kun ajatellaan vaikka työsopimusneuvotteluita. Yhdysvalloissa työkustannukset ovat alhaisempia, koska työntekijöillä on paljon vähemmän oikeuksia, erityisesti mitä tulee eläkkeisiin ja muihin etuihin, esimerkiksi terveydenhuoltoon. Ja tämä ei ole sosiaalista dumpausta vai tämä sopimus on tähdätty standardien mataloittamiseksi. Eli haluaisin, että lausunnossa otetaan huomioon kaikki tämä monimutkaisuus. Kiitos. Thank you to, uh... Kiitos valmistelijalle, varjovalmistelijoille. Ja sitten puhujat. Se on pitkä. I hope that you stick to two minutes. Toivon, että pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta. Näin tämä onnistunee. Maria Elena saa ensimmäisen puheenvuoron. Euh, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten edeltäjä puhuja, itsekin olen kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja puhun ainoastaan asioista, jotka liittyvät työllisyyteen ja työn laatuun. TTIPin osalta meillä on nyt tutkimuksia, vaikutusten arviointeja, jotka komissio on teettänyt, ja ne osoittavat eri mallien pohjalta, jotka ehkä pitää kyseenalaistaa, että me hyödymme Euroopassa tästä vapaakaupasta Yhdysvaltojen kanssa. Jos mennään hiukan pidemmälle näissä tutkimuksissa, eli jos analysoidaan näitä käytettyjä malleja, niin voidaan havaita, että tutkimukset lähtevät liikkeelle sen olettamuksen pohjalta, että kaikki työntekijät liikkuvat Euroopassa kaikilla aloilla, kaikkialla Euroopassa. Eli joku maa hyötyy ja maahan ehkä tulee työntekijöitä maista, jotka sitten häviävät. Eli viime kädessä kaikki voittavat työntekijät, jotka ovat maassa X, maasta X, joka menettää työntekijöitä, lähtevät menevät töihin maahan y, y. Ja sitten ala, joka voittaa, rekrytoi työntekijöitä aloilta, joilta työpaikkoja häviää. Tai työntekijä, joka menettää työpaikansa, voi mennä sitten töihin toiseen yritykseen. No ikävä kyllä tämä ei toimi näin teoria on ihan kiva, mutta todellisuus, liikkuvuus maantieteellisesti ja ammatillisesti ja alakohtaisesti ei ole niin yksinkertaista. Ja Alenan tekemät tutkimukset Yhdysvalloista, jotka pohjautuvat samalle mallille, ovat osoittaneet, että alkuperäisessä tutkimuksessa sanottiin, että siellä saataisiin nettona miljoona työpaikkaa 20 vuotta tämän jälkeen. Nämä tutkimukset osoittavat, että 700 000 työpaikkaa on hävinnyt Eli jos katsotaan tätä, niin 1,7 miljoonaa on tämä työpaikkojen ero, mutta näissä raporteissa on todettu, että myöskin työn laatu on heikentynyt, että töitä on siirtynyt alueille, jotka ovat heikoimmin suojeltuja, ja Meksikossahan tietysti on vähemmän suojaa työllisyyden osalta. Eli meidän täytyy olla erittäin valppaina. Ei pidä sanoa, että me halua sopimusta Yhdysvaltojen kanssa, mehän olemme suurin kauppa-alue Yhdysvaltojen kanssa, eli me olemme jo kaupankäynnissä heidän kanssaan, mutta meidän täytyy varmistaa se, että suojelemme työntekijöitä ja työn laatua. Ja sitten ISTS-järjestelmä. Olen aika kriittinen tämän mekanismin suhteen, mutta haluan tukea meidän järjestelmiämme. Meillä on julkisia järjestelmiä Euroopassa, jotka toimivat. Todisteena on se, että meillä on amerikkalaisia investointeja Euroopassa, ja joita voidaan kunnolla suojella meidän oikeudenkäyttöalueillamme. Ne eivät ehkä ole täydellisiä, mutta pitääkö tämmöinen julkinen järjestelmä, joka on hiukan epätäydellinen, pitääkö se korvata sitten yksityiselle järjestelmälle, joka on täysin epätäydellinen? Minä haluan korjata näitä pieniä epätäydellisyyksiä meidän oikeusjärjestelmässämme sen sijaan, että otamme käyttöön täysin yksityiset oikeudenkäyttöjärjestelmät, jotka ovat täysin epäläpinäkyviä ja siellä voidaan sitten manipuloida muita oikeuksia. Eli vastustan sitä, että ISDS otetaan mukaan tietyt sopimukseen Kiitos. Thank you, Mr. Mann. Kiitos, edustaja Mann. Ja Finland. Kiitoksia. Kaksi minuuttia, kun haasta kyllä nyt. TTIP on ensinnäkin meille hyöty, että voimme vihdoinkin keskustella tästä eikä tämä pelkästään neuvotella sen takahuoneessa, vaan kyllä keskustella ihan avoimesti. Meillä oli myöskin täällä kuuleminen, jotenkin monet kannat toistuivat siellä, mutta julkisuus saatiin aikaiseksi sitten Tarapelen osalta. Meidän pitää kuulla myöskin niitä kriittisiäkin kansalaisia, joita on olemassa. Tämän takia olen nyt tyytyväinen, että Meillä on ollut vaalipiireissä paljon tapahtumia, joissa on paljon ihmisiä kuulemassa, mitä tapahtuu. He haluavat katsoa asiaa. Tämä on hyvä. Meillä on myöskin tämä TTIP-neuvostokin, äh, jossa on ammattiyhdistyksedustajia, ympäristöedustajia suurista yrityksistä. He ovat kaikki jo mukana tässä toiminnassa. He tietävät asioista. Me saamme paljon aikaiseksi, koska tämä on julkista. Tämä on hyvä päätös, että mekin täällä valiokunnassa teemme omia panoksimme tämän. Tämä on oikein. Tietenkin pitää taata, että työlainsäädäntö pysyy korkealla tasolla. Ja pitää tietenkin erotukset pitää, että niitä ovat konkreettisia ja pitää kiinni normeista. Tämä on tärkeää. Ja uskon, että tässä meidän pitää tehdä työtä. Ne korkeat standardit meillä on ei me ole sen takia, vaan me olemme, että pois markkinoilta, vaan me haluamme tarjota tuotteita tarjota heille. Kyllä amerikkalaistakin pitää hyväksyä tämä. Hekin haluavat hyötyä näistä sopimuksista, mutta että voidaan sitä pudottamaan standardeja, en usko, että tämä on oikea tie. Kyllä pitää pitää niistä kiinni. Sitten meidän pitää katsoa myöskin, mitä aloitteita on tehty, mutta mielestäni pitää katsoa vapaaehtoisia näitä riitoratkaisumenettelyjä. Uskon, että tällä tavoin olemme hyvällä tiellä ja kriittisiä ääniäkin on kuultu. Emme tietenkään olemme tässä johtava valiokunta, mutta meidänkin äänemme pitää saada kuulumia ja työstämme tätä kyllä. Bach. Kiitos, edustaja Bach. Ja, vielen Dank. Kiitos paljon puheenjohtaja. aluksi minäkin haluaisin onnitella Marian Harkinia tästä lausunnosta. Myönteisellä tapaa hän on lähtenyt tässä työssä liikkeelle. Hienoa myös se, miten suoraan hän puhui kaupasta. Näinä päivinä ei ole niin tavallista, että esitetään näin myönteistä kantaa. Useissa jäsenvaltioissa on suuri haaste ottaa myönteisesti TTIPin kantaa. Tästä siis kiitos. Paljon on jo sanottu. En halua puuttua yksittäisiin aiheisiin erityisesti. Paitsi ehkä todellista kysymys. Sanotaan, että jos joku otetaan, es, otetaan esiin, niin sanotaan aina, että tuon ulkopuolella tai tästä ei neuvotella. Komissiohan on täällä läsnä, olisi hyvä saada selvyyttä vähän tähän aiheeseen myös komissiolta. Varovaisuusperiaatteesta ei ole paljon puhuttu. Se taitaa olla ihan vieras amerikkalaisille ja se on meille tärkeä aikaansaannos. Siitä on keskusteltava, saatava selvyyttä. Yleisesti ottaen puheenvuoroni lopuksi sanoisin, että Euroopan täytyy, jos haluamme olla jossain roolissa maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa, ja näin tulisi käydä, meidän tulee olla aktiivisia – näissä neuvotteluissa, jos emme lyö lukkoon näitä standardeja. Tiedämme kaikkia ongelmia, tunnemme mitä tähän liittyy, mutta jos emme päätä näistä standardeista, niin niitä esitetään meille valmiina ja me olemme silloin heikommassa asemassa ajatellen maailmanlaajuista kauppaa. Kiitos. Kiitos, ministeri Pirinski. Jos. Teidän puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että edustaja Harkimo heisti oman kantansa aika laajasti kuvaili näitä kaikkia mahdollisia hyötyjä, mutta myöskin mahdollisia epäilyjä tähän, tämän suhteen. Eilen pidetyssä kuulemistilaisuudessa tuli yksi asia selville, että komissio ei ole ajatellut vielä tarkkaan, tarkkaan sopimuksen vaikutuksia eri maihin, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Komissio edustaja kysymys tähän liittyen Unkarin edustajan taholta. Ja oikeastaan selkeä vastausta ei annettu tämän mahdollisista vaikutuksista näihin maihin. Ja tästä tuleekin vähän yleisempään asiaan. Tämä sopimus, sen käsittely aloittiin kahden kesken korkean tason työryhmässä, jolla pyrittiin luomaan siis sitten loppujen lopuksi tuloksena työpaikkoja ja kasvua, että päästäisiin kriisistä ulos. Ja nyt se on kasvanut johonkin suurempaan mittakaavaan, kun komissio pyrkii vahvistamaan transatlanttista kumppanista muuttuvassa maailmassa. Ja sitten kolmas tasokin on tullut tähän tullut. Tähän pitää katsomaan myöskin globalisaation hallinnointia. Uskon, että meidän maidemme kansalaisten huolenaiheet ovat juuri liittyneet tähän. Tässä on paljon asioita mukana kuin kauppa-asiat. Ja että tämä uhkaa että perussosiaalimalliamme. Ja jos me todellakin haluamme transaattisia suhteita, niin, niin kyllä meidän pitäisi pyrkiä tietenkin kaupan lisääntymiseen ja investointiasioita, mutta ei olla sitten liian kunnianhimoisia pyrkiä luomaan sellaista sopimusta, joka muuttaisi maailman. Eh. Kiitos. Jean Lambert. Thank you. I'm speaking... Kiitoksia. Puhun osittain varjoesittelijämme Dellin nimissä. Olemme tietysti samaa mieltä tietyistä huolenaiheista, jotka ovat tulleet esille. Työllisyys- ja kasvu tietysti kuluvat yhteen ja samojen niiden tuottamat hyödyt. Ja olemme samaa mieltä huolenaiheista, jotka liittyvät näihin teetettyihin tutkimuksiin. Ja ne ovat riittämättömiä, kuten kollegakin juuri totesi, sen suhteen, mitä merkitystä niillä on tietyille maille ja tietyille aloille. Me emme vielä ole riittävästi tarkastelleet tätä, ja myöskin olemme samaa mieltä monista huolenaiheista, jotka liittyvät tähän sijoittajan valtion väliseen riitojenratkaisumekanismiin. Ja olemme huolissamme siitä, että tätä käytetään kahdessa elimessä, joilla on hyvin vankka oikeusjärjestelmä ja sopimusoikeusjärjestelmä. Ja monet meistä ovat puhuneet siitä. Yksi brittiministereistä hän katsoi, että Yksi syy tähän on se, että ei nyt federaalitasolla, vaan osavaltiotasolla Yhdysvalloissa tätä halutaan. Ja mielestäni tämä nyt on hiukan hankala ja ehkä yhdysvaltalaisista tuntuu, että jotkut EUn jäsenvaltiot ovat hiukan hankalia, eli luodaan sitten tällainen järjestelmä, jossa ei oteta huomioon niiden oikeusjärjestelmiä. Eli tässä on kyllä varsinaisia ongelmia. Eli miten voidaan hyväksyä mitään, missä on tällainen yksityinen järjestelmä eikä julkinen. Eli tämäkin on osa syy siihen, että, ne, että näistä asioista halutaan lisätietoa. Tuemme tätä myönteistä luetteloa. Me olemme tehneet tarkistuksen, jossa sitä laajennetaan ja olemme samaa mieltä myöskin siitä, että tietyt alat julkisten palvelujen osalta pitäisi sulkea pois. Olemme tehneet tämän palveludirektiivissamme, koska emme löytäneet tyydyttävää ratkaisua sille, miten tätä suojelua pitäisi antaa. Eli vähintäänkin EU:ssa pitäisi tehdä jotain vastaavaa. Sitten työntekijöiden liikkuvuus. Meillä on siitä aika erilaisia näkemyksiä, mutta tämän aika hankala, kun kyse on tietyn alan ihmisistä, jotka eivät pysty liikkumaan. Mutta katsoisin kuitenkin, että on huolenaiheita, jotka liittyvät vastavuoroisiin tutkintojen tunnustamiseen – Tätähän asia vielä ole kunnolla vielä hoidettu EU:ssa. Eli tässä muutama huolenaihe liittyen työllisyyskysymyksiin. Ja sitten työllisyyslaki, josta Harkin puhui lausunnossaan. Eli haluamme tuloksia ja suosituksia ILOlta. Nekin pitää ottaa huomioon kun ajatellaan mahdollisia riitoja, mikäli tämä sopimus koskaan sitten astuu voimaan. Kiitos. Jean Lambert. Kiitos. Jean Lambert puhui vihreän varjoesittelijän nimissä ja siksi sallin hänen puhua vähän pidempään. Nyt palataan kahden minuutin listaan. Stekeller. Děkuji za slovo. Já bych rád vyjádřil několik pochybností. Kiitos. Minulla on vähän epäilyitä. Tämän sopimuksen on tarkoitus luoda meille lisää työpaikkoja, mutta eivät hän kauppasopimukset ole yleensä sitä varten olemassa. Yleensä kauppasopimuksia solmitaan siksi, että voidaan yksinkertaistaa ja helpottaa kauppaa ja mahdollistaa kauppaa käyvien suurimmat voitot. Voittoa voidaan helpommin lisätä vähentämällä työntekijöiden määrää. Ei kai tuotto sitä kautta kasva, että työllistetään lisää ihmisiä tai korotetaan niiden ihmisten palkkoja. On sanottu myös, että BKT meussa kasvaa tämän sopimuksen solmimisen kautta, vaikka BKT kasvaisikin tämän sopimuksen kautta. Epäilen sitä, mutta jos niin olisikin, en usko, että mikään kauppasopimus koskaan voi taata sen, että hyvinvointi, jota näin syntyy, jaetaan tasaisesti kansalaisten keskuuteen. Tällaista mekanismia ei kauppasopimuksessa ole, joten jos eu BKT kasvaa, niin ei voida millään muuta taata sitä, että etteikö kävisi niin, että tuotot jäävät suurien investoijien taskuihin. Jos tämä sopimus syntyy, niin se on joukossamme ikuiset ajat, emme siitä eroon pääse. Mitä tapahtuu, jos kauppasopimuksen kautta ei saada niitä etuja, mitä täällä on nyt esitetty? Mitä jos työpaikkoja ei synnykään, mitä jos ihmisten tulot eivät kasvakaan, jos tässä hyötyvätkin vain suuryritykset ja suursijoittajat. Kiitos. Jos lyhyekkä. Teidän puheenvuoro. Eh, ja przede wszystkim bardzo chciałam serdecznie podziękować. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää ja onnitella Marian lauston luonnoksesta. Tämä on hyvin laaja esitys ja haluan kommentoida myös tätä. Jean Lambert puhui pätevyyden ja taitojen tunnustamisesta. Minäkin tuen tätä. Minun pitää, minun pitää katsoa, että katsomme kaikkia EUn kansalaisia samalla tavalla. Täällä on olemassa EU-jäsenvaltioita, joiden kansalaisten pitää hakea viisumia matkustaakseen USAhan. Ja kun tämä kauppasumus tulee sitten voimaan, niin näiden maiden kansalaiset ovat kyllä huomattavasti heikommassa asemassa. Toivottavasti Marina ottaa tämän huomioon. Kiitos, edustaja Schuster. Sven Schuster. Schulze. Schulze, sorry. Anteeksi, Schulze. Frau Vorsitzende, bin ja auch erst ein Dreivierteljahr dabei. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi minuuttia ainakaan vähän. Eli ajattelin, että tämä nyt kahteen ja puoleen vuoden, on ensimmäinen kerta, kun olen T-tips-kokouksessa, jossa vihreät eivät käytä puheenvuoroa, mutta tulihan sieltä se puheenvuoro. En nyt toista sitä, mitä on jo sanottu. Pari asiaa. Olen samaa mieltä monista asioista. Tietysti kun on täällä tilaraja, niin paljon asioita ei saa paperille kirjoitettua, mutta Euroopan parlamentissa monissa valiokunnissa keskustellaan tästä asiasta, koska täällä tämähän liittyy hyvin pitkälti avoimuuteen. Sitten tulleista esittelijä puhui, no tulithan eivät ole mitään valtavia, mutta tämä on kuitenkin myöskin etu, joka tulee meille. Ja sitten Schusterin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä on yksi sopimus, josta on puhuttu hyvin paljon, mutta tämä on myöskin se sopimus, josta liikkuu hyvin paljon vääriä tietoja julkisuudessa. Ja koko Euroopassa tästä liikkuu paljon vääriä huhuja, eli täytyy ihan suoraan sanoa, että kun kuuntelen EFDn kollegoiden puheenvuoroja, niin monissa asioissa on tullut mieleen, että onpa aika paljon vääriä tietoja tästäkin asiasta liikkeelle. No TTIP-sopimuksen osalta on puhuttu työpaikoista ja aina sanotaan, että täytyy varmistaa se, että saadaan lisää ja parempia työpaikkoja. Itse tulen talouden alalta ja kaikki, jotka toimivat sillä alalla, ja kun puhutaan näistä työpaikoista, niin lähinnä puhutaan työpaikkojen säilyttämisestä ja niiden varmistamisesta. Se pitäisi tähän myöskin kirjata, eli aion tehdä tästä myöskin tarkistuksen ja mielestäni tämä on tärkeä asia, jotta TTIP sitten voisi menestyä. Ja meidän täytyy aina muistaa, että ensisijaisesti kyse on siitä, että suojaamme eurooppalaisia laadukkaita työpaikkoja. Ja siinä ne kaksi minuuttia menivätkin. Kiitos. Avi Lopes. Kiitos Avi Lopes. Muchas gracias. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa joka on hoitanut tätä mietintöä ihan nopeasti. Ensinnäkin parlamentin täytyy toimia tietyllä tavalla tällaisessa kysymyksessä, kun kansalaisilla on paljon kysymyksiä ja epäilyjä, ja jotkut tästä voivat hyötyä. Tästä on puhuttu taloudellisesti, makrotaloudellisesti, geopoliittisesti ja myöskin mitä tulee kansainvälisiin kaupan standardeihin, mutta tähän liittyy myöskin selkeitä riskejä. Eli ensinnäkin se, miten voidaan tuhota tämä vapaa kauppa. Mehän tiedämme, että tällainen sopimus olisi tuhoisa joillekin aloille. Siitä on tietysti hyötyä tietyllä aloilla, mutta se olisi tuhoisa toisille aloilla. Näinhän käy globalisaatiossa. Ja meidän täytyy olla valppaina, jotta voimme tietää, mihin tuotantoteollisuuden osiin tämä vaikuttaa kielteisesti. Ja tietysti on hyvä, että meillä on globalisaatiorahasto, ja sitten toiseksi, tämä työllisyysvaliokunta, on selvää, että työstandardit ja työehtosopimusneuvottelut erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat hyvin erilaiset. Kansainvälinen työ, työn järjestely ja miten me toimimme ja miten yhdysvaltalaiset toimivat. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että tässä standardeja ollaan viemässä alaspäin ja miten voidaan välttää, ettei näin käy. Sitten julkiset palvelut, näistä on puhuttu tänään. Meidän täytyy tietysti suojella julkisia hyödykkeitä Euroopassa. Näinhän on tehty Euroopassa viime vuosikymmeninä. Ja sitten vielä tietosuoja, ympäristöstandardit, kuluttajakysymykset. On puhuttu tästä. Ja nämä tilanteet ovat hyvin erilaisia Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ja sitten ISDS-järjestelmä. Meillä ei voi olla mekanismia, josta on hyötyä suurille investoijille, jotta he voivat nostaa lain yläpuolelle. Meillähän on järjestelmiä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Ja meidän ryhmämme on hyvin selkeästi vastustanut jotain, joka meistä ei ole tarpeen tämän tyyppisessä sopimuksessa. Ja sitten on puhuttu monista asioista, jotka eivät pidä paikkaansa, mutta jos kansalaiset ovat vähän hämillään tai saaneet väärää tietoa, niin kenen syy on? Onko tämä kansalaisten syy vai neuvottelijoiden syy? Kiitos. Helvi Chambon. Now you were lucky. Nyt kävi hyvä tuuri. <laughs> The floor is yours. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Minuutti 50 sekuntia. Kiitoksia puheenjohtaja kärsivällisyydestä. Se, mitä Harkin sanoi, haluaisin kiittää häntä ja valmistelijaa. Eli lisäisin vain kolme asiaa. Ensinnäkin kun puhutaan haitoista, jotka liittyvät kaupan vapauttamiseen, niin täytyy muistaa myöskin protektionismin haitat. Ne ovat tuttuja historiasta, eli täytyy ottaa hiukan etäisyyttä tähän asiaan. Ja toiseksi uskon, että poliitikkojen työ pitkällä aikavälillä on tärkeää ja siksi meidän, meillä on velvollisuus luoda parempaa tulevaisuutta kansalaisillemme. Se on väistämätöntä. Eurooppalaisen sosiaalimallin vaara ei ole se, että kauppaa vapautetaan. No jos se tehdään huonosti, niin siinä on vaaroja, mutta vaarana on se, että emme pysty maksamaan tästä. Eli jos kaupan vapauttaminen auttaa kasvuun, niin totta kai se on silloin hyvä asia, mutta meillä on kuitenkin lyhyen aikavälin ongelmia. Näinhän on aina ihmiskunnan historiassa ollut. Nyt olemme oppineet hallinnoimaan niitä ja valvomaan niitä, toimimaan solidaarisesti. Eli käytännön tasolla pyytäisin vain yhtä asiaa. Meidän täytyy paljon enemmän miettiä vaikutuksia työllisyyteen. Komission täytyy toimia paremmin ja avoimemmin. Ja täytyy muistaa, että työllisyys ja työttömyys tilastollisesti ovat hyvin erilaisia Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Ja tämä täytyy ottaa huomioon tutkimuksessa, että tiedämme, mistä puhutaan. No niin, en nyt puhu pidempään. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajille. Monika Henksi kauppapääosastolta. Voisitteko ihan lyhyesti huomioida, kommentoida TTIP-asiaa? Sopiko? Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiittäisin edustaja Harkkinia tästä lausuntoluonnoksesta. Olen aikaisempien puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on todella arvokas asiakirja meille. Ja eilisessä konferenssissa saatiin demokraattisesta aiheesta keskustella hyvä, niin neljä seikkaa. Hyöty työpaikkojen osalta, sitten julkiset palvelut ISDS ja työ oikeudet. Työpaikkojen luominen ensin kaupan kautta. Voimme keskustella eri tutkimuksista, joissain ehkä yliarvioidaan, tosissa aliarvioidaan, mutta mielestäni on ihan selvää, että kaupan kautta syntyy työpaikkoja. Näin on syntynyt työpaikkoja aikaisemmin, 30 työpaik- miljoonaa työpaikkaa Euroopassa on riippuvasta kaupasta – 5 miljoonaa työpaikkaa on riippuvasta suoraan kaupasta Yhdysvaltain kanssa, mutta on pohdittava, miten työpaikkoja voisi syntyä. EUn sisäinen kauppa mainittiin, mutta voi olla, että EUn sisäinen kauppakin lisääntyy, kun kansainvälinen kauppa lisääntyy. Ja näin voidaan ajatella, että saadaan enemmän tuotteita kulkemaan yli Atlantin Yhdysvallat on merkittävä investoija Euroopan unioniin. On muistettava, että tämä on kauppa- ja investointisopimus. Lisää investointien kautta syntyy lisää työpaikkoja sitten tuonti. Tuonnin lisääntyminen lisää työpaikkoja, jos saadaan edullisempaa energiaa, raaka-aineita, niin sillä on kyllä myönteinen vaikutus työpaikkojen syntymiseen. Sitten pk-yrityksistä ihan lyhyesti. 80 prosenttia vientiyrityksistä tänä päivänä ovat pk-yrityksiä. 600 000 yritystä työllistää näin 6 miljoonaa ihmistä. On totta, että arvaa ajatellen suuremmat yritykset vievät suuremman osuuden kaksi kolmannesta. Mutta kuten yksi aikaisempi puhuja sanoi, kaupan esteet kohdataan eri tavoin suuryrityksissä kuin pienissä. Suurilla yrityksillä on mahdollisuus mennä investoimaan maahan, joka on melko lähellä ja paljon markkinoita sieltä. PK-yrityksillä ei tällaisia taloudellisia mahdollisuuksia ole. Se keskittyy enemmän vientiin. Eli jos voidaan viedä kaupan esteitä, niin tuemme todella PK-yrityksiä ennen kaikkea. Totta, että tariffitasot eivät ole niin korkeita, mutta kun kaupan summat ovat niin suuria, niin jopa prosentin kahden leikkaminen ajatellen tiettyjä tuotteita, kuten suklaata, voi kyllä jo merkitä paljon. Ja sitten sopeuttuminen markkinoiden avaamisen liittyen ja sopeuttamistoimia, mutta minusta tuntuu, että TTIPin osalta tämä olisi melko rajallista. Syynä ensinnäkin se, että kyse on korkean osaamisen työpaikoista ja kilpailua on paljon joka tapauksessa vientiyritysten joukossa, joten kilpailupaine, joka niin kohdistuu, otetaan paremmin vastaan. Kuitenkin on käytettävä normaalia sopeutumiskeinoja, joita jäsenvaltiossa on. Ja sitten julkiset palvelut. Haluaisin vakuutella, että ihan kuin muissa kauppasopimuksissa, SETA-sopimus esimerkiksi mainittiin, komissio haluaa neuvotella sopimuksen, jossa todellakin turvataan EUn ja jäsenvaltioiden mahdollisuudet tehdä päätöksiä siitä, miten julkiset palvelut halutaan maassa järjestää. Parison tällaisia varaumia tähän sopimukseen tulee samoin kuin muissa sopimuksissa, jotta valtio voi päättää, halutaanko yksityistä ulkoistaa, antaa eksklusiivisia oikeuksia. Lisäksi voidaan edelleen näitä päätöksiä tehdä tulevaisuudessa, joten vapaasti voidaan muuttaa politiikkaa niin, että esimerkiksi ulkoistettu palvelu palautetaan julkiseksi palveluksi. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus esittää erilaisia varaumia, joten varaumia voi olla jopa enemmän, jos hallitukset niin haluavat. Se, onko meillä lista, joka on myönteinen tai vai kielteinen, se ei vaikuta tähän. Tämä on nyt tekninen kysymys. On ihan totta, että on oltava tarkkana, kun neuvotellaan näistä määräyksistä. Kuitenkin olemme pystyneet huolehtimaan julkisista palveluista, aikaisemmista sopimuksista ihan kieltämättä siitä, kummanlainen lista on käytössä tai jopa lista ja sekamuoto. Sitten ISDS-järjestelmään lähdetään yleiseen keskusteluun, koska se ei ole ominta alaani. Kuitenkin kun puhumme siitä, miten se liittyy äsken sanomaani, niin otetaan sellainen tapaus, että valtio esimerkiksi haluaa palauttaa julkiseksi palvelun, joka on ulkoistettu yksityisille yrityksille aikaisemmin, ja nyt se halutaan julkiseksi palveluksi. Voitaisinko ajatella, että tässä – nostetaan syyte tulevien menetettyjen sopimusten osalta. Ei sekään, koska ISDS liittyy ihan rajalliseen määrän tapauksia, joka liittyy syrjintään tai kiinteistöihin omaisuuteen liittyvään oikeuteen. Eli jos halutaan tässä tapauksessa ulkomaalaisen omaisuutta ottaa julkiseksi, niin silloin voidaan käyttää ISDS. Sääntelyoikeus on tärkeä, kun puhutaan kestävyydestä ja se koskee horisontaalisesti tätä sopimusta ja onkin tärkeä huomata. Eli oikeus säädellä esimerkiksi työmarkkinoilla on nähtävä yhdessä sääntöjen kanssa, jotka liittyvät palveluita tai isds e järjestelmään Tämä on kyllä tärkeä suositus. Lopuksi haluaisin puhua työmarkkinaoikeuksista. Se on alaani, olen pääneuvottelija tällä saralla. Kuten muissa sopimuksissa, meillä on tiukat säännöt, jotka koskevat sitä, ettei mitenkään muuteta huonommaksi nykysääntöjä. Mutta argumentoisin kuitenkin, että Yhdysvaltain kauppasopimuksessa ei voida puhua ainoastaan sosiaalidumppauksesta. Meillä on tässä aito mahdollisuus. Meillä on tässä aito mahdollisuus muuttaa tässä vähän maailmaa. Me olemme suurin piaa kauppakomppaneita. Me olemme demokratioita ja meillä on korkeat standardit työmarkkinoilla, vaikka ne erovatkin toisistaan. Eli se, että yhdessä sitoudutaan kansainvälisiin sopimuksiin, ilosopimuksiin ja asioihin kuten säällinen työ, tämä kyllä edistää työntekijöiden oikeuksia. Varovaisuusperiaate mainittiin. Se on yksi aloista, josta neuvottelemme nyt. Pitäisikö ajatella esimerkiksi työturvallisuus- ja terveyskysymyksiä tässä yhteydessä. Pitäisikö ottaa kunnianhimoinen artikla tästä mukaan? Tämä on tärkeää. Ja sitten sitova tai ei. Tietyt kauppasopimukset ovat erilaisia tässä mielessä. Ilon kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja tämä kielenkäyttö meitä vähän haittasi. Jos puhutaan sitovista säännöistä, niin niistä neuvotellaan pitkään, koska ne ovat kaikkia sitovia. Meillä on kyllä kiisto- ja ratkaisumekanismi tässä mielessä. Ajattele, mitä ehdotamme Yhdysvalloille. Lopuksi antaisin suosituksen. Se, että ollaan yhteydessä jatkuvasti kansalaisyhteiskunnan suuntaan, on hyvin tärkeää. Me ehdotamme Yhdysvalloille, että luotaisiin rakenteellinen vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa molemmin puolin, jotta voidaan tehdä helpommin työtä täytäntöönpano sääntöjen kanssa. Kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta laajemminkin. Kiitos. Kiitos. Rudi de la Rue työllisyyspääosastolta. Haluatteko lisätä vielä jotain? Ei. Selvä, kiitos oikein paljon komission huomioista kaupapääosastolta. Edustaja Harkin, ehkä kahdessa minuutissa voitte esittää loppupuheenvuoron. Ei, ei kahta minuuttiakaan. Haluan kiittäisin kaikkia kollegoita kommenteista. Kuuntelin meitä hyvin tarkkaan. Ja olen nyt tyytyväinen että täällä on tällainen myönteinen lähestymistapa mahdollisuuksia, joita voidaan tehdä. Haluan kiittää komissiota myöskin kommenteista. Ja todellakin, että olette myöskin mukana eilisessä konferenssissa. Erittäin hyödyllistä, ainakin minun kannaltani se oli hyödyllistä. Yksi kommentti vain lopuksi tähän näin. Kuulin, että meidän pitää olla tiukkoja neuvosteluissa. Ja voimmeko sitten ehkä muut muuttaa kansainvälistä kauppaa sosiaaliseen vastuullisempaan suuntaan. Ja kuten herra Baronski totesi, me katsoi myöskin kaupan luomista ja investointeja eikä niinkään muuttaa maailmaa. Ehkä tähän, tämän verran pystymme tekemään. Kiitoksia. Tätä tähän kommentti. Thank you. Eh, Kiitos. Määräaika tarkistusten jättämiselle on kuudes päivä maaliskuuta huomenna puolilta päivin. Niistä keskustellaan 24. maaliskuuta ja äänestämme huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Halusin vielä lisätä, että tarkistusten pitäisi olla työllisyysvaliokunnan toimivallan piirissä. Yleiset huolenaiheet tulisi esittää intavaliokuntaan. Määräaika siellä on 26. päivä maaliskuuta. Kiitos Keskustelu oli oikein mielenkiintoista ja saimme paljon tietoa. Kiitos. Seuraavana esityslistalla esityslistan kohta seitsemän investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa. Annan puheenvuoron edustaja Jasloviekalle. Olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Kiitoksia puheenjohtaja lausuntoni niin on työllisyysvaliokunnan panos keskusteluun, jota käydään kuudennesta kohesioraportista. Komissio on arvioinut kohesiopolitiikan tehokkuutta vuosina 2007-2012. Ikävä kyllä talouskriisi on heikentänyt nyt kohesiopolitiikkaa, monilla alueilla investoinnit ovat jatkuneet rakennerahastojen ansiosta ja työpaikat ovat säilyneet, mutta kaiken kaikkiaan työttömyys on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti nuorisotyöttömyys. Köyhyys on myöskin lisääntynyt. Sosiaalinen syrjäytyminen ja vuonna 2007 investoinnit EU:ssa laskivat 15 prosenttia ja ilman rakennerahastoja tämä investointien supistuminen olisi ollut jopa 50 prosenttia. Kohesiopolitiikka on edelleen tärkeä investointipolitiikka EU:ssa, jonka avulla voidaan lieventää talous- ja rahoituskriisin kielteisiä vaikutuksia, mutta meidän täytyy hyödyntää täysimittaisesti tätä politiikkaa. No, tässä on tilarajoitus, eli olen keskittynyt tässä neljään painopistealueen työpaikkaluomiseen, nuorisotyöttömyyteen, sosiaalirahastoon ja Euroopan strategisten investointien rahastoon. Eli työpaikkojen luominen. Aluekehitysrahaston ansiosta vuosina 2007-2012 600 000 uutta työpaikkaa luotiin ja Euroopan sosiaalirahasto antoi työtä samalla aikana 5,7 miljoonalle työttömälle. Ikävä kyllä, edelleen on 24 miljoonaa työtöntä EU:ssa ja yhä useammat heistä ovat pitkäaikaistyöttömiä. Kohesiorahastolla pitäisi käsitellä kaikkein kiireellisimpiä ongelmia eli kasvun ja työllisyyden puute. Meidän pitäisi varmistaa, että varoilla suojellaan työpaikkoja ja luodaan uusia. Toiseksi nuorisotyöttömyys. Nuorisotyöttömyys on edelleen vakava ongelma huolimatta toteutetuista toimista. Ja nuorisotyöttömyys usein johtaa pysyvään köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Nuorisotyöttömyysaloitetta ei täysin ole hyödynnetty jäsenvaltioissa – Toivottavasti nämä miljardi euroa, jotka tähän on varattu, parantavat tätä tilannetta. Kolmanneksi Euroopan sosiaalirahasto. Huolimatta korkeasta työttömyydestä on kuitenkin vielä kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa EU:ssa, koska meillä ei ole ihmisiä, joilla olisi oikeanlaisia taitoja. Euroopan sosiaalirahasto tähtää siihen, että edistetään koulutusta ja uudelleenkoulutusta. Se on erittäin arvokas sellaisena, ja meidän täytyy vain miettiä, miten sitä voitaisiin parhaalla tavalla hyödyntää. Ja neljänneksi Euroopan strategisten investointien rahasto. Tämä on uutuus. Vuosien säästöpolitiikan ja finanssipoliittisen konsolidoinnin jälkeen – nyt aletaan investoida ja tukea investoijia, meidän tulisi tukea komissiota ja sen EFS-ehdotusta rakennerahastojen rinnalla. Tällä tavalla voidaan saada tehokas rahoitusväline EUlle ja tällä tavalla voitaisiin luoda 1,3 miljoonaa työpaikkaa. Nyt sitten odottelen innolla keskustelua. Kiitos. Kiitos. Puheenvuoron saa varjoesittelijät ensin. Hyvä Kairi. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman, thanks. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle tästä loistavasta työstä laustoluonnoksen osalta. Todella, että mekin olimme erittäin tyytyväisiä, että nuoristorahaston puutteellisuudet on mainittu tässä työpaikkojen luomisessa ja kolin. Meidän pitäisi investoida erityisesti juuri laadullikkaisiin työpaikkoihin, eikä paneta laatu-sanaa erityisesti nuorten osalta. Eli ei luoda työpaikkoja sinänsä, vaan pitää luoda työpaikkoja, jotka ottavat paremmin huomioon työvoiman tarpeet lyhyellä ja myös pitkällä aikavälillä. Kreikalla on melkein 50 prosenttia nuorisotyöttömyyttä ja olet eri, olen sieltä lähtöisin erittäin tietoinen tästä asiasta. Erityisesti juuri tuo toinen kappale tässä erotuksessa toteaa tästä. Kuitenkin uskoisin, että tässä on tärkeä asia ja tuemme kaikki tätä, että kun puhumme työllisyydestä, niin pitää ottaa myöskin sukupuoliulottuvuus huomioon työllisyydessä. Naiset kamppailevat enemmän löytääkseen työpaikkojaan ja heidän jalansijan löytäminen työmarkkinoilla on vaikeampaa kuin miehillä. Ja erityisesti rahoituskriisi iski voimakkaasti heidän tilanteeseen. Ja myöskin palkkakuilu on olemassa edelleenkin monissa EU-maissa. Ja sama koskee myöskin vähemmistöryhmiä eri EU-maita, joissa on ollut koulutuksellista syrjintää ja ovat myöskin enemmän, enemmän tavaisia työttömyyteen. Joten on tärkeää, että me luomme sellaisen standardin työpaikkojen luomisen, että käyttää rahoituskriisiä siinä tekosyynä, että nämä oikeudet poistetaan. Erityisesti kun puhutaan Etelä-Euroopasta, joidenka työmarkkinat joutuvat kriisin kouriin, niin vähimmäispalkka näissä maissa voisi olla hyvä ratkaiseva toimi. Erityisesti kun katsotaan myöskin säästötoimenpiteiden vaikutuksia eri työmarkkinoille. Eli voitaisiin käyttää myöskin rahoitusta suhdanne työttömyyden estämiseksi. Ja me tarkoittaa sitten osallistava kasvu näkymä Yleensä kasvulla ja työllisyydellä ei ole lineaarista yhteyttä. Eli esirillä on myöskin tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Pitää painottaa sen roolia. Eli investointeja, jotka luovat työpaikkoja, ei pelkästään muita investointeja. Ja myöskin kun esirin rahoitus on loppunut, niin meidän pitää jatkaa sitä toimintaa, että työpaikkoja ja luoda. Ja sitten uuden teknologian mukaan se pitäisi ottaa myös tähän tekstiin. Erityisesti nuorten osalta tämä auttaisi. Ja se pitää meitä myös tässä, koska teknologia saattaa auttaa sellaista työpaikkoja, jolla missä olet joustavampia työaikojen suhteen. Eli teknologian kehitys on tärkeä väline, sitä käyttää tehokkaasti tässä hyväkseen. Digitaaliagenda ja Horisont 2020 on tärkeä väline myös työpaikkojen luomisessa. Meidän pitäisi antaa näille mahdollisuus toimia. Ja sitten kun tämä, että pitää tässä lopuksi, että konvergenssin luomisessa työpaikat ovat tärkeää, koska finanssikriisillä oli vakavat hajauttavat vaikutukset Euroopassa. Eli me pyrkivät tähän suuntaan, että tämä asia ottaisi huomioon. Kiitokset edelleenkin vielä tästä hyvästä erotuksesta. And now I'll give the floor to, uh... Kiitos myös uusi varajäsen valiokunnassamme Amel Bashir. ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, tervetuloa sanoista edellisessä valiokuntakokouksessa. Mielelläni teen läheistä yhteistyötä tällä kollegoiden kanssa tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstään. Hienoa, että tässä keskitytään tässä tekstistä, tekstissä työpaikkojen luomiseen. Olen itse ollut yrittäjä suurimman osan työiästäni ja olen nähnyt todella, miten PK-yrityksissä voidaan luoda työpaikkoja ja edistää talouskasvua. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että PK-yritysten merkitys nähdään näihin tavoitteisiin pyrittäessä, ja aion tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia. Olen myös samaa mieltä siitä, että on ikävää, että EUn rahastovaroja ei käytetä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Meidän tulisi keskittyä tehokkuuteen parempaan säätelyyn. Näin voidaan huolehtia siitä, että edelleen ajamme kohti politiikkaa, jolla saadaan tuloksia aikaan. ESRn jäsenenä Hyvät kollegat, minun mielestäni on ihan selvää, että kohesiopolitiikkaa ei saisi toteuttaa niin, että tuetaan yrityksiä, jotka eivät ole elinkelpoisia. Mieluummin, jos halutaan luoda työpaikkoja huolehtia talouskasvusta, pitää keskittyä siihen, että luodaan hyvät olosuhteet, jossa yritykset voivat toimia. Näin saadaan kukoistavat pk-yritysmarkkinat luomaan taloutemme selkärankan. Kiitos. Kiitos. Tania González Peñas, QNGL. Eh, muchas gracias a... Kiitoksia valmistelijalle. Olen samaa mieltä tietyistä asioista, esimerkiksi että julkisten investointien väheneminen vaikuttaa haitallisesti työllisyyteen ja talouteen – ja että kohesiorahasto on tärkeä väline. Ja on tietysti selvää, että meidän täytyy miettiä uudelleen eurooppalaista 2020-strategiaa, koska tällä tavalla emme kyllä pääse tavoitteisiin, eli 75 prosenttia työllisyyttä Euroopassa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tavoitteeseen päästään. Meidän täytyy tietysti lisätä varoja, joiden avulla luodaan työpaikkoja, erityisesti niissä maissa, lähinnä Etelä-Euroopan maissa, joissa työttömyystaso on kestämättömän korkealla tasolla, kuten esimerkiksi Espanjassa, ja siellä työttömyys, nuorisotyöttömyys on yli 50 prosenttia. Mutta myöskin täytyy muistaa, että antaminen ja antaminen ja antaminen ei auta, vaan meidän täytyy käyttää varoja tehokkaasti, jotta voidaan luoda työpaikkoja jotka ovat laadukkaita. Valmistelija puhuu siitä, että meidän täytyy nopeammin ja tehokkaammin käyttää varoja, erityisesti nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi. Tämä osoittaa, että kaikki hankkeet eivät käy. Kyse on hankkeesta, joka lähtee väärästä lähtökohdasta. Tämä liittyy siis nuorisotyöttömyyteen ja vaikuttaa siltä, että ongelmat liittyvät palkattavuuteen Nuorten ongelmahan ei ole se, etteivät he olisi riittävän joustavia tai riittävän koulutettuja tai riittävän työllistettäviä. Työtä ei ole, eikä varsinkaan laadukasta työtä Espanjassa. Nyt esimerkiksi on McDonaldsissa ohjelma. McDonalds on tässä mukana, enkä usko, että McDonalds nyt on esimerkki työpaikasta, josta saadaan laadukkaita työpaikkoja. Yhä enemmän pysyvät työpaikat korvataan epävarmoilla väliaikaisilla työpaikoilla. Ja kun kansan puolue maassani sanoo, että se luo työpaikkoja, niin todellisuus on, että työpaikat, jotka on luotu viime vuonna, olivat epämääräisiä. Tämä ongelma ei koske pelkästään Espanjaa, vaan tässä vaka- vakituiset työpaikat korvataan väliaikaisilla työpaikoilla. Ja tällä tavalla heikennetään työskentelyolosuhteita. Eli meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla voidaan käyttää näitä varoja sillä tavalla, että pystymme luomaan uutta teollistumista ja miten voidaan varmistaa, että yritykset eivät lähde Euroopasta. Meidän täytyy luoda uusia laadukkaita työpaikkoja ja luoda mahdollisuuksia talouskasvulle. Kiitos. Kiitos, Jean Lambert. Thank you. I'm speaking on behalf of our shadow. Kiitoksia puhun Käväväinen varjoesittelijän puolesta. Haluan kiittää jotenkin hänen puolestaan esi- valmistelijaa. Ja tämä Lausuntoluonnos on hyvä perusta jatkokeskusteluille ja osoittaa selkeästi, kuinka tärkeää kohesiopolitiikka on erityisesti juuri tällaisena kriisiaikana. Ja uskomme, että kohesiopolitiikkaa pitäisi vahvistaa yleisesti ottaen, erityisesti sosiaalisektorilla. Tämä puhuttiin juuri hyvistä työpaikoista. Tällä ei pyritä pelkästään työpaikkoilumiseen, vaan myöskin sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen. Tästä olemme hyvin tietoisia. Ja tämä pitäisi ottaa mukaan myöskin EU 2020 tavoitteisiin. Ja tavoitteissa, tietenkin tässä tulee kysymys myöskin sukupuoli ja köyhyys ja ilmastoasiat myöskin. Ja meillä on yleistä kritiikkiä näiden näiden välinen avulta. Tässä ei katsota niinkään alueellista kohesiota, joka pitäisi jo. Tämä no pitäisi olla jonkunnäköinen linkki tähän. Meillä on ilon tutkimus, joka osoittaa, että investoinnit, jos ne keskittää niille alueille, jossa on todellisia ongelmia, niin, niin tällöin nähdään sitten myöskin työllisyyden kasvua. Sitten tämä viimeinen kohta lausuntoluonnoksessa puhutaan yritysten luomisesta ja pk-yrityksistä. Niin myöskin 2020 tavoitteet on tässä yhteydessä pk-yritysten suhteen tärkeä. Sofia Kiitos, Sofia Ribeiro. lugar, queria Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiitellä tänuttaa hänen tekemästään työstä. Halusin myös painottaa sitä, että sosiaalinen osallistaminen ja työllisyys ovat tärkeitä aiheita, erityisesti köyhimmillä alueilla ja niillä alueilla, joilla on suurimmat ongelmat kasvun ja työllisyyden osalta. Tämän sanottua niin haluaisin todeta, että kestävä kasvu juuri on erityisen tärkeää. koska me tarvitsemme nyt rahastoihin todella muutoksia. No se tarkoittaa sitä, että meidän on voitava katsoa asioita sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Katsoa sosiaalista kasvua myös. Tällaisessa paradigman muutoksessa jäsenvaltiot pystyvät tekemään selkeitä valintoja. Ajattelen niitä tavoitteita, joihin jäsenvaltiot pyrkivät jäsenvaltioiden osalta ja alueiden osalta. Työmarkkinaosapuolet tulisi saada tähän työhön mukaan. Järjestöt, kansalaisjärjestöt, alue- ja paikallistahot on saatava kaikki tähän työhön mukaan. Olen siis samaa mieltä siitä, että politiikkaa on luotava – näiden eurooppalaisten käytännön sääntöjen pohjalta. Ne luovat hyvän pohjan. Minua huolestuttaa vähän komission analyysi siitä, että osallistamisen este koulutuksen osalta on sellainen asia, että nuoria koskevat säännöt eivät ole kunnolliset. On tärkeää, että meillä on selkeät säännöt, joiden pohjalta huolehditaan siitä, että 315 miljardia tulee kunnolla käytettyä. Me haluamme vähentää eroavaisuuksia maiden välillä taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti. Siksi on tärkeää, että eri toimiin suhtaudutaan joustavasti. Euroopan parlamentti on otettava työhön kaikkien työhön mukaan. Ohjelmia on arvioitava kunnolla – ja määriteltävä oikea suunta alusta lähtien, koska emme halua päästä siihen vaiheeseen, että puolivälissä arvioidaan ja jotkut jäsenvaltiot ilmeisesti rikkovat sääntöjä. Me voi odottaa vuoteen 2017. Kyllä läisyysperiaatteista on huolehdittava, mutta samalla valvottava varojen käyttöä ja sosiaalista vaikuttavuutta. Muuten vaarana on se, että sosiaaliset erot kasvavat eivätkä kutistu. Ja tämä tietenkin haittaisi erityisesti niitä jäsenvaltioita, jotka ovat nyt kaikkein kiperimmässä tilanteessa sosiotaloudellisen kehityksen alalla. Minä olen itse Asoreilta ja siksi tämä aihe on minulle erityisen läheinen. Se on todella hankala Asurit ovat todella hankalassa tilanteessa, jos verrataan tilannettamme muihin Euroopan alueisiin. Me olemme todella syrjäinen alue, ja meidän on kiinnitettävä huomiota sosiaalisiin indikaattoreihin ja jatkuvasti on valvottava sitä, mitä täytäntöönpanon osalta tapahtuu. Muutenhan Euroopan unionista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Kiitoksia ja myöskin kiitoksia Danutalle. Tämä on nyt jo toinen hänen lausuntonsa tänään. on sanoa, että me haluamme alueellista ja sosiaalista kohesiota lisätä. Eli meidän täytyy myöskin varmistaa, että syrjäiset alueet hyötyvät tästä samalla tavalla. Ja jos me jaamme ihmisiä, niin meidän täytyy motivoida ihmisiä, jotta he pystyvät luomaan työpaikkoja ja jotta PK-yritykset pystyvät jatkamaan tuotantoa kilpailukykyisellä tavalla. Meillä on paljon PK-järjestöjä, jotka ovat tähän valmiita, ja tämä on mielestäni keskeinen asia. Kohesiorahasto on järkevä monissa jäsenvaltioissa. Sitä on kritisoitu, koska on sanottu, että Eurooppa tähän sekoitetaan, mutta muuten ei saataisi mitään aikaan. Jäsenvaltioissa on omia köyhyyden torjuntaohjelmia, mutta mielestäni on ihan oikein, että keskitymme näihin riskialttiisiin kysymyksiin. Eli mikrorahoitus, meidän täytyy varmistaa se, että me kohdennetaan apu niihin, jotka voivat laatia tuotteen. No ei tiedetä, menestyykö se markkinoilla, mutta meidän täytyy myöskin tällaista edistää. Tällä tavalla saadaan aikaan työpaikkoja, ei välttämättä kestävällä tavalla, mutta meidän täytyy kuitenkin sietää tietynlainen riski. Eli en ole ihan samaa mieltä kahden edellisen puhujan kanssa. No, nuorisoaloite ei ole onnistunut, koska hallinto ei ole ollut kunnossa. Siellä on ollut institutionaalisia puutteita. Nuoret kuitenkin odottavat, että heille annetaan muutakin kuin hienoja sanoja. Eli mitä konkreettista voitaisiin tehdä, jotta nuorisotyöttömyyttä voidaan torjua. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, jota täytyy käsitellä. Espanjan kollega Guesta kertoi Espanjan vaikeasta tilanteesta, ja tämähän liittyy tähän nuorisoaloitteeseen. Koulutus, jatkokoulutus. Espanjassa nyt vaiheittain otetaan käyttöön tämä kaksitahoinen koulutusjärjestelmä. Siitä on hyviä kokemuksia tietyissä maissa, Eli yritykset ja koulut tekevät yhteistyötä uudella tavalla ja tällaista verkostoitumista tarvitaan. Koulutuksella voidaan varmistaa, että ihmisillä on taitoja, joita tarvitaan työmarkkinoilla. Ja tällä tavalla voidaan yhdistää nämä kaksi puolta. Ja Espanjassa tästä olisi varmasti apua ja toivottavasti te onnistutte tästä. No tämä nyt ei varmaan tässä ihan lähiaikoina toteudu, mutta täytyy katsoa pitkällä aikavälillä. On hienoa, että meillä on tällaisia konkreettisia edistysohjelmia, eikä mitään pelkkiä tutkimuksia, vaan asioita, joita voidaan toteuttaa. Myöskin strategisten investointien rahasto on kiireellisen tarpeellinen, sitä pitää laajentaa. Jotkut jäsenvaltiot eivät ehkä ymmärrä, että tässä on eurooppalaista lisäarvoa ja tätä asiaa täytyy työstää edelleen. Kiitos. Edustaja Soiderova. No, děkuji. Eh, děkuji paní zpravodajce za... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset myöskin valmistelijalle. Minä haluaisin katsoa sitä, kuinka mitataan ohjelmien tuloksia. Tämä on tärkeää ainoa tapa, millä voimme puolustaa näitä investointeja, on se, että jos tiedämme, että ne toimivat, niiden pitää saada aikaan tuloksia, kun kyseessä ovat kuitenkin aika hurjat rahasummat. FEM-valiokunta katsoo tätä myös, tätä samaa asiaa, naisten työttömyyden osalta – ja sen osalta, kuinka äidit voidaan ottaa takaisin työmarkkinoille. Sitten haluaisin myös kysyä komissiolta kysymyksen. Se problem ah, for the Thank you. Eh, niin, kiitoksia, älkää olko liian lähellä mikrofonia. Niin halusin erittää kysymyksen komissiolle. Olen todellakin hämmästynyt siitä, että tämä kasvu 72 prosenttia rahoituksessa julkisen palvelun uudistuksiin tilanteessa, jossa aina vuoteen 2013 saakka. Tämä oli myös sektori, joka sai huomattavaa etua. Näinä tuettiin ennen 2013 vuotta ja se jatkuu vuoden 2013 jälkeen ja nyt jopa enemmällä tuella. Nyt haluan kuulla komissiolta, onko tässä ollut laadullista lisäystä. Kiitoksia. Kiitos. Nyt valmistelija saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitos näkemyksistä ja kommenteistanne. Varmasti pidän mielessä sanomanne ja mielelläni otan vastaan myös tarkistuksianne. Edustaja Kälille vastauksena sanoisin, että minulla on kyllä hiukan epäilyitä ja selitän syyt. Edustaja Kaili sanoi keskustelussa meille, että jäsenvaltioiden kesken on suuria eroavaisuuksia korvauksien osalta. Tutkimukset kyllä osoittavat, että useimmissa tapauksissa kriisin alla, vaikka tuotto olisi jostain lisää, sitä rahaa ei sijoiteta koulutukseen tai siinä, että pyritään lisäämään tuottavuutta. Tutkimukset osoittavat myös, että yrityselämä ja johtajat eivät osallistu koulutukseen. Me puhumme siitä, että tavalliset työntekijälle saataisiin peruskoulutusta, mutta emme varmista mitenkään sitä, että yritykset ja yritysjohtajat myös saavat koulutusta, koska maailmahan muuttuu jatkuvasti – Tästä syystä minulla on siis hiukan epäilyjä. Tämä on ehkä aihe, josta meidän tulisi keskustella. Ehkä jotain tämän tyyppistä voitaisiin tekstiin lisätä, jotta voimme huolehtia siitä, että työntekijöiden tuottavuus lisääntyy. Ja lopulta tämä tietenkin johtaisi myös korkeimpiin palkkoihin. Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista. Mielelläni teen kanssanne yhteistyötä. Kiitos edustajia. Jos määräaika tarkistusten jättämiselle 10. maaliskuuta kello 12. Työllisyysvaliokunnassa hyväksytään 16. huhtikuuta ja regivaliokunnassa äänestys on toukokuun alussa, toukokuun 4. tai 5. päivä. Ja sitten esityslistan viimeinen kohta. työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Tämä on ensimmäinen näkemysten vaihto komission lainsäädäntöehdotuksesta, joka hyväksyttiin maaliskuun toinen päivä. Suuntaviivoja tarkastellaan uudestaan ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen. Ja parlamenttia kuullaan tästä asiakirjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme vain ehdottaa tekstiin muutoksia – ja tästä syystä lähdetään liikkeelle komissiosta yksikön johtaja työllisyyspääosastolla. On Jutta, pyytäisin teitä johdattelemaan tähän aiheeseen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam President. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämän viikon alussa komissio hyväksyi uusia integroituja suuntaviivoja, joka liittyy talouspolitiikkaan – ja työllisyyspolitiikkaan. Ja minulla on ilo esitellä uudet työllisyyden suuntaviivat tänään. Ne tietysti liittyvät läheisesti yhteen talouspoliittisten suuntaviivojen kanssa, mutta tässä on kaksi eri oikeudellista välinettä. Ja kuten tiedätte, parlamentilla on suurempi rooli työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa. Komissio kuulee parlamenttia ehdotuksesta. Eli lähtökohtamme on se, että työllisyyspolitiikan suuntaviivat hyväksyttiin talouspoliittisten suuntaviivien kanssa integroituna pakettina vuonna 2010. Siinä korostettiin 2020 strategiaa ja sen jälkeen päätettiin, että integroidut suuntaviivat ovat vakaita vuoteen 2014. Näillä tuetaan älykkäitä, kestäviä ja sisällyttäviä kasvutoimia mukaan lukien koordinointi. Ohjausjakson osalta meillä on integroituja suuntavivoja, jotka liittyvät jäsenvaltioiden politiikan koordinointiin, ja tällä tavalla saadaan pohja maakohtaisille suosituksille. Niitähän komissio tekee sitten touko-kesäkuun vaiheessa, ja neuvosto sitten hyväksyy ne kesäkuun lopulla. No, mikä on muuttunut, kun hyväksytään nämä uudet suuntaviivat komissiossa, tai tämä ehdotus, komissio jat, ottaa huomioon kriisin vaikutukset ja on muuttanut tätä työllisyys- ja työpaikkapolitiikkaa konkreettisiksi suuntaviivoiksi. Nämä uudet integroidut suuntaviivat heijastelevat uutta lähestymistapaa talouspolitiikkaan, joka pohjautuu investointeihin, rakenneuudistuksiin ja finanssipoliittiseen vastuullisuuteen. Tällä tavalla annetaan ohjausta investointien lisääntämiselle ja lisäämällä Rakenneuudistuksessa päästään kasvuun ja poistamme sitten esteitä kasvulta ja työpaikoilta EU:ssa ja parannamme kestävyyttä ja kasvuystävällisyyttä julkisessa rahoituksessa. Työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa. Niin. Tämä tarkoittaa siis, että tämä kattaa työmarkkinoiden rakenneuudistukset, uudet suuntaviivat toimivat neljällä tärkeällä alalla. Ensinnäkin lisätään työvoiman kysyntää, lisätään työvoiman tarjontaa, parannetaan työmarkkinoiden toimintaa ja varmistetaan oikeudenmukaisuus ja lisätään yhtäläisiä mahdollisuuksia. Ensinnäkin työn kysynnän lisääminen. Me annamme neuvoja, mitä tulee työpaikkojen luomiseen, työn verotukseen ja palkkojen määrittelemiseen. Me haluamme siirtää verotaakkaa pois työnteosta ja käsittelemme myöskin minimipalkkakysymyksiä. Ja sitten toinen ala, se liittyy työn tarjontaan ja taitoihin. Eli taitoja pitää kohentaa, pitää puuttua puuttua rakenteellisiin heikkouksiin koulujärjestelmissä ja pitää puuttua pitkäaikaisen nuorisotyöttömyyteen. Nämä ovat ajankohtaisia asioita. Ja sitten millaisia esteitä on työmarkkinoilla ja mitä investointeja tarvitaan, jotta voidaan parantaa tuottavuutta ja strategioita, joilla voidaan vähentää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja sitten kolmas ala, paremmin toimivat työmarkkinat. Eli näytämme, millä tavalla voidaan vähentää työmarkkinoiden sirpaloitumista, parantaa työmarkkinoiden liikkuvuutta. Ja meillä pitää olla riittävästi joustavuutta ja suojelua työmarkkinoilla. Ja meillä pitää olla laadukkaita työpaikkoja, meillä pitää olla kohdennettuja työmarkkinatoimenpiteitä ja meidän pitää tukea työntekijöiden liikkuvuutta. Ja neljäs ja viimeinen ala Eli oikeudenmukaisuus, köyhyyden torjunta ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen. Komissio puuttuu lähinnä sosiaaliturvajärjestelmien uudistamiseen, jotta voidaan riittävällä tavalla tukea yksilöitä elämän kaikissa vaiheissa, esimerkiksi silloin kun jää eläkkeelle tai sairastuu. Nämä välineet ovat tärkeitä ja myöskin palvelut, jotka voivat helpottaa työmarkkinoiden toimintaa. Nyt kun komissio on tehnyt ehdotuksen, voimme keskustella uusista suuntaviivoista. Aikaisemmin nämä keskustelut ovat aina olleet hyvin hedelmällisiä, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa, ja komissio ja oma osastoni ja komission jäsenen odottelemme näitä keskusteluita. Tavoitteena on, että saadaan nämä suuntaviivat valmiiksi kaikille jäsenvaltioille – ja sen jälkeen voidaan sitten varmistaa niiden toteutuminen. Eli aikataulun osalta toivottavasti saamme nämä suuntaviivat hyväksytyiksi kesäkuussa. Kiitoksia ja komission puolesta odottelen teidän kommenttejanne. Kiitos. Nyt tänään esittelijälle puheenvuoron Laura Agealle. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komissiolle, joka esitteli tämän asian. Keskittyisin erityisesti näihin neljään asioita komissio täällä mainitsi. Ja muutama kommentti näihin liittyen. Puhutaan veropaineista, joita on työvoiman verotuksen suhteen. Pitäisi puhua ehkä myöskin verotasan tasapuolistamisesta. Koska tämänhetkinen kriisitilanne johtaa myöskin siihen, että verotustilanne ei ole samanlainen Euroopassa, eikä on hyvä katsoa verotusta, koska tässä on huomattavasti eroja eri maiden välillä, ja tämä johtaa myöskin sitten työvoiman siirtymiseen, eikä johda siihen, että ratkaistaan työttömyysongelmia. Ja katsotaan rakenneuudistuksia aluksi. Rakenneuudistukset, budjettivastuullisuus, niin kuinka luomme sitten työpaikkoja tämän avulla, jos he ovat vastuussa budjetistaan ja he pitää olla tiukkoja rakenne asioissa. Niin kuinka tällä tavoin voidaan luoda sitä uusia työpaikkoja? Meidän pitää pitää mielessämme kuitenkin se, eikä saa unohtaa sitä, että talouskriisi, jota pidetään vähän niin kuin Etelä-Euroopan asiana, niin se johtaa asymmetrisiin shokkeihin, jotka sitten vaikuttavat loppuksi kaikkiin unionin maihin. Se, että tällä hetkellä joissain maissa on nyt työttömyysongelmia tai köyhyyttä tietyissä maissa, niin tämä shokki, asymmetrinen shokki tulee vaikuttamaan kaikkiin maihin. Joten meidän tulee nyt määritellä ne maat, joilla sitten tässä on on vastuussa velasta ja budjetista. Mutta oikeastaan meidän pitää ratkaista myöskin sitten työllisyysongelmat näinä, näinä tässä yhteydessä. Ja haluaisin kuulla tästä selkeitä ratkaisuja, kuinka voidaan tämä suuri työttömyysongelma ratkaista. Eikä työllisyysongelma voi ratkaista, kun ratkaistaan työttömyysongelma. Ja näin, että täällä puhutaan työttömien aktiivisesta tuesta, hyvä, että nuoret työttömät, tai ajatellaan vaikka pitkäaikaistyöttömät, ajatellaanpa heitä. He ovat juuri niitä, jotka eivät pääse työmarkkinoille. Näitä on miljoonia kansalaisia, jotka ovat 40-50 vuoden väliltä, joilla ei ole minkäännäköistä pääsyä työmarkkinoille, minkäännäköistä mahdollisuutta päästä työmarkkinoille töihin ja heille pitäisi antaa tukea. Sitten myöskin sosiaaliturva, se pitäisi olla myöskin enemmän yhtenäistä. Kyllä Euroopassa pitää olla läheisyyttä ja solidaarisuutta. Ja on tärkeää, että nyt Eurooppa todellakin osoittaisi solidaarisuutensa. Sitten täällä puhutaan palkoista, jotka tuottavuuteen. No, puhutaan sitten myöskin siitä tuesta tuottavuudelle. Sehän on, se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä tehokkaampia investointeja pk-yrityksiin, mikroyrityksiin. Eli ne nuoret, joilla on innovatiivisia ajatuksia, ne voivat saada tukea. Koska muuten pelkästään tuottavuuteen sotua osallistuvat toiminta ei, ei toimi. Sitten liikkuvuus. Liikkuvuus on rajoitus. No, re, tietenkin liikkuvuuden pitäisi olla vapaaehtoista siellä, missä sitä tapahtuu. Silloin ihmisten pitää täyttää oma itseensä, oma arvonsa, kun he etsivät työpaikkoja. Minä, jos vapaana kansalaisena haluan työskennellä toisessa maassa, niin tietenkin toivon, että tämä olisi tarjottu myöskin minulle soveltuvalla tavalla. Jos minut sitten perheen äitinä pakotetaan menemään toiseen maahan, niin tämä ei enää ole liikkuvuutta. Se on, se on jotain muuta. Haluan puhua myöskin tuesta, josta tulee sitten velvoite komissiolle. Ja että meillä on myöskin velvoite kansalaisten suuntaan. Meidän pitää taata sosiaaliturvan tasot, jotka todellakin ansaitsevat tämän nimen sosiaaliturva. Täällä on todellakin huolestuttavaa nähdä, että tällä hetkellä ei ole indikaattoreja, jotka kertovat, mikä on sitten absoluuttisen köyhyyden taso. Ja tuskin kukaan tätä pystyy kieltämään. Meillä on olemassa eurooppalaisia maita, joissa on nälkää. Siis ruoan puute on tilanne, jossa tällä hetkellä eletään. Tähän pitäisi tehdä selkeitä ja tehokkaita ratkaisuja. Eipä toista niitä virheitä, joita otettu aikaisemmin, että antaisi kansalaisille ääntä tässä asiassa. Jos Eurooppa nyt tässä nyt pyrkii tekemään soveltuvia ratkaisuja, niin meidän pitäisi myöskin osoittaa toimielinten tasolta, että me tuemme näitä. Että jokainen parlamentin jäsen ottaa vastuunsa kansalaisten suuntaan. Yhteistyössä meidän pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat tällä hetkellä hyvin yleisiä. Vaikkakin tämä tapahtuu vain muutamassa maassa, siis Etelä-Euroopan maissa. Mutta tämä on ongelma, joka kohta tarttuu koko Eurooppaan ja kaikkiin Euroopan maihin. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Edustaja Bach. Kiitos paljon puheenjohtaja. Voin varmasti puheen lyhyesti. Myös haluaisin aluksi kiittää komissiota tästä alustuksesta komission mielestäni puhunut tärkeimmistä osioista. Komission painopistealueet ovat investoinnit, rakenne, uudistukset ja vastuullinen finanssipolitiikka. Ja komissio on lähtenyt liikkeelle sosiaalisesti oikeudenmukaisemman Euroopan puolesta luomaan kasvua työpaikkoja. Tästä lähdetään liikkeelle ja kai jäsenvaltioitakin kehotetaan hoitamaan oma osuutensa kansallisella tasolla. Siksi uskoakseni olisi tärkeää ajatella 2020 strategian tavoitteita edelleen. Ja kun tavoitteista puhutaan, tunnemme ne. Kilpailukykyisyyden tukeminen, sosiaalisen syrjäytyminen vähentäminen, talouskasvun turvaaminen ja vaikuttaminen sosiaalisen Euroopan puolesta – Valitettavasti, jos nyt katsetaan viimeksi kulunutta viittä vuotta, niin jollain aloilla näihin tavoitteisiin ei ole päästy. Mahdollisesti niihin ei päästä myöskään vuoteen 2020 mennessä, erityisesti mitä tulee työllistymiseen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Pidän tätä todella valitettavana. Näiden suuntaviivojen ja monien muiden jäsenvaltioiden toimien kautta voimme tulevan viiden vuoden aikana kuitenkin tehdä konkreettista työtä. Konkreettisesti tehdä työtä, jotta näihin tavoitteisiin voitaisiin sittenkin päästä. Mielelläni teen esittelijän kanssa yhteistyötä. Hän sanoi alustuksessaan paljon sellaista, josta voidaan keskustella, jota voidaan pohtia. Yhdessä voimme työstää ehdotuksia ratkaisumalleiksi, jotta saadaan lisää asiaa tähän mietintöön. Kiitos. Kiitos. Maria Rodriguez. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. SND-ryhmä pitää näiden suuntavivojen päivittämistä tärkeänä. Vaakalaudalla on nyt se, miten voidaan parantaa jäsenvaltioiden koordinointia ja niiden legitimiteettiä, kun ajatellaan myöskin Euroopan parlamenttia. Me katsomme, että tämä päivitys on todella tarpeen, koska työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuonna 2010 ovat nyt vanhentuneet. Komission edustaja korosti, että nyt täytyy uudistaa ja mukauttaa näitä suuntaviivoja uuteen tilanteeseen, joka on täysin erilainen – Meillä on edelleen hyvin vakava talous- ja sosiaalikriisi. Ja Euroopan 2020 tavoitteet työllisyyspolitiikan osalta ja köyhyyden osalta, niihin ei päästy. Päinvastoin olemme yhä kauempana näistä tavoitteista. Pidämme siis hyvinä tavoitteita päivittää näitä suuntaviivoja – työllisyyspolitiikan suuntaviivat pitää saada paremmiksi verrattuna aikaisempiin, mutta muutama huomio. Jotta voidaan selvittää ongelmista työllisyyden ja sosiaalisten kysymysten alalta, meidän, tarvit, meidän pitää uudelleen tasapainottaa nämä suuntaviivat sekä työllisyyden että talouden osalta. Meidän pitää puhua investoinneista, ja näinhän on tehty. Mutta meidän on varmistettava, että investoinnit liittyvät uudistuksiin kaikissa asuntoviivoissa, jos haluamme suhtautua investointeihin vakavammin, niin ne pitää ottaa huomioon näissä suuntaviivoissa. Ja tässä uudessa poliittisessa miksissä, jota komissio nyt ehdottaa, meidän on korostettava myöskin kysynnän roolia. Meidän pitää saada enemmän investointeja ja toteuttaa uudistuksia, mutta myöskin kysyntää pitää lisätä. Tiedän kyllä, että on ehdotettu, että tästä tulisi ensimmäinen työllisyyspolitiikan suuntaviiva, ja se on hyvä. Pari kommenttia näistä suuntaviivoista. Ensinnäkin työvoiman kysyntä. Tässä on mainittu minimipalkka. Ja meidän täytyy vähentää työntekijöiden köyhyyttä tietysti. Ja se tarkoittaa, että otetaan huomioon myöskin kilpailukyky. Mutta emme voi hyväksyä sitä, että vähentään työn kustannuksia ja että sillä tavalla lisätään kilpailukykyä. Emme voi hyväksyä tällaisia sisäisiä devalvaatioita niin kuin monissa jäsenvaltioissa on tapahtunut viime vuosina. Sitten tarjontapuoli, suunta 6. Sitten nuorisotyöttömyys. No, nuorisota on tietysti tärkeä aloite, mutta ongelmat liittyvät lähinnä työpaikkojen luomiseen. Sitten suuntaviiva seitsemän. Meidän täytyy puuttua tähän sirpaloitumiseen, mutta sillä tavalla, ettei lähdetä heikentämään työpaikkojen laatua. Ja samassa suuntaviivassa niin liikkuvuutta täytyy parantaa, mutta meidän täytyy välttää pakkoliikkuvuus ja aivovienti, niin kuin nyt on käynyt Euroopan monilla alueilla. Ja lopuksi työllisyysvaliokunnassa meidän täytyy kiinnittää huomiota talous- ja rahasioiden valiokunnan työhön, koska talouspolitiikan suuntaviivoissa on mukana myöskin asioita, jotka liittyvät työpaikkoihin, työmarkkinoihin ja eläkeuudistuksiin. Eli meillä on työllisyyspolitiikan suuntaviivat ja talouden suuntaviivat, jotka liittyvät hyvin läheisesti yhteensä – ja se on myönteistä, mutta se tarkoittaa, että meidän täytyy parantaa yhteistyötä talous- ja raha-asian valiokunnan kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Renate Weberalden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Kun olen kuunnellut kaikkia kollegoita, jotka puhuivat ennen minua, olen ymmärtänyt, että luvassa on mielenkiintoiset neuvottelut. Minä olen nimittäin sitä mieltä, että emme ole ihan samaa mieltä kaikesta sanotusta. Lisäksi kiittäisin Euroopan komissiota komission alustuksesta. Siinä oli suuntaviivoista – keskeisimmät kysymykset, mutta ongelmat piilevät usein siellä yksityiskohdissa. Eli miten saadaan nyt spesifiset, täsmälliset suuntaviivat, joiden täytäntöönpanosta voidaan huolehtia 28 jäsenvaltiossa niin, että on ainakin tyyppinen lopputulos luvassa. Toivon, että tapaamme tämän neuvotteluprosessin aikana ja näin ehkä opimme paremmin ymmärtämään myös osittain yksityiskohtia. Epäilemättä varmasti on niin, että Euroopan kansalaiset kyllä nyt odottavat Euroopan unionilta jotain vähän konkreettisempaa. erityisesti kansalaiset ajattelevat omaa työpaikkaansa ja sitä, onko työpaikka turvattu myös tulevaisuudessa. Tähän mennessä me olemme epäonnistuneet kriisin ratkaisussa ja kansalaisten pettymys on siksi vallan ymmärrettävää. Kuitenkin meillä on paljon lainsäädäntöä Euroopan unionissa, mutta – Samalla on tietenkin todettava, että meillä on 28 eri järjestelmää. Ja tässä minun on hiukan vaikea nyt ymmärtää, miten käytännössä voidaan saada aikaan, ei harmonisointia, mutta jotain saman tyyppistä kuitenkin lopputuloksena jokaisessa jäsenvaltiossa. Toivon, että esittelijä huolehtii sitä, että ideologian sijaan saadaan jotain vähän konkreettisempaa. Varmasti teemme mielellämme yhteistyötä näiden suuntavivojen osalta, vaikka parlamenttia tässä ainoastaan kuullaan. Ja kuten aina, me teemme työtä ja prosessin lopuksi emme oikein tiedä, miten paljon sanoo mastamme. Otetaan huomioon. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Tatjana Stanatka Visestä. Since we are running out of time. Kiitoksia, koska aika on loppumassa. Pyrin puhumaan lyhyesti. Minäkin haluaisin konkreettisempia ehdotuksia. Ja myös sellaisia, mitkä eivät ole ristiriitaisia ehdotuksia, koska näen, että jotkut ovat vähän ristiriitaisia jopa samassa kappaleessakin. Tässä on, puhutaan liiketoiminnasta ja verotaakan siirtymistä pois työvoimasta ja niin edelleen. Me vihreinä myöskin olemme tyytymättömiä siihen, että tässä ei mainita vihreytyä paikkoja. Se on kadonnut täältä vaikka se on 2020 strategiassa mukana. Totta kai on vaikea yhdistää eri poliittisten toimijoiden ehdotuksia. Ja tuen kyllä kuitenkin Renataa, Renataa siinä, että tässä on vaikea erottaa jotain konkreettisempia suuntaviivoja, joita enemmistö voisi tukea. Mutta silti voimme yrittää ja olen valmis yhteistyöhön. Ja me teemme parhaamme, jotta saamme tämän suuntaisia suuntaviivoja. Kiitos. Kiitos. Puheenvuoron saa Laura Agea ihan lyhyesti tämän keskustelun lopuksi. Olkaa hyvä. Obviamente. Tietysti Totean vielä, että olen täysin valmis keskustelemaan ja kun mahdollista löytämään kompromisseja ja konkreettisia yhteisiä ratkaisuja. Työttömyys ja köyhyysongelma, joista kärsitään Euroopassa, ne ovat kysymyksiä, joiden osalta meidän pitäisi ehkä välillä vähän ponnistella ja katsoa, mikä on tilanne Euroopan syrjäisimmillä alueilla. Eli meidän täytyy todella keskittyä kansalaisten tilanteeseen. Tämä ei mitään populismia, vaan tämä on tarpeellista. Itse vielä viime toukokuussa olin töissä yrityksessä ja olen nähnyt, millä tavalla kriisi on vaikuttanut yrityksiin. Siellä ne on joutunut myymään, ihmiset ovat jääneet työttömiksi. Eli kun pyydään konkreettisia vastauksia Euroopalta ja komissiolta, neuvostolta, teen näin, koska tunnen erittäin hyvin todellisuuden. Ja kansalaiset, no me viiden tähden liikkeessä olemme puhuneet suoraan näistä asioista ja me otamme kansalaisten huolenaiheet huomioon, koska minä olen yksi kansalaisista, joita edustan, ja olen yksi kansalaisista, joita me edustamme. Ja tulen todellisesta maailmasta ja tiedän, millaisia ongelmia todellisilla ihmisillä on. Eli haluaisin, että tässä ei lyödä kiilaa nyt meidän ja kansalaisten välillä. Minä tulen tästä maailmasta, olen osa sitä ja muistan sen maailman erittäin hyvin. Eli minä edustan täällä sitä maailmaa ja sitä maailmaa täytyy kuunnella ja auttaa. Thank you. Well, I... Kiitos. Minusta tuntuu, että meillä kaikilla on omat realiteettimme – ja joillain on hyvinkin vaikea tausta. Tällainen hyvä sekoitus varmasti auttaa meitä tekemään hyviä päätöksiä. Ei ehkä ihan aina, mutta mahdollisimman usein kuitenkin. Sitten aikataulu näiden työllisyyssuuntavivojen osalta keskustelu mietintöluonnoksen pohjalta 16. huhtikuuta määräaika 22 huhtikuuta puolilta päivin ja 16. kesäkuuta äänestysvaliokunnassamme. Muistuttaisin myös siitä, että seuraava kokouksemme on 24. päivä maaliskuuta ja silloin on tiukempi tilanne, kun meillä on sekä aamupäivän kokous yhdeksältä että iltapäivän kokous, joka päättyy kello 18.30. Eli teidän täytyy yrittää sopeuttaa lentoaikataulua siihen nähdään 24. päivä maaliskuuta. Kiitos oikein hyvästä kokouksesta. Paljon mielenkiintoisia asioita. Ehkä lopulta saadaan hyviä päätöksiäkin. Kiitos.